Thank you, ladies and gentlemen. I know it's an enormous... Kiitoksia. Hyvät ja herrat, tämä on valtaisan kiireisä päivä parlamentissa, jossa on todella paljon kuulemisia, mutta jos jäsenet nyt kuitenkin voisivat mennä istumaan. Hyvää iltapäivää ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission jäsenehdokkaan Elisabeth Biankovskan. Tervetuloa parlamentille, tervetuloa herra Busekille, joka on teollisuus, tutkimus ja energiavaliokunnan jäsen, jossa minulla on ollut ilo olla viime kaudella ja jäsenille tiedoksi tämä on yhteiskokous IMKON ja ITREN välillä. Haluaisin myöskin toivottaa tervetulleeksi Envi- ja Juri-valiokunnan jäseniä, jotka on assesioitu valiokunta ja myös TRAN-valiokunta, joka on kutsuttu. Eli useita valiokuntia täällä tänään. Olemme vastuussa sisämarkkinoiden toiminnasta, mukaan lukijan asiat, jotka erilaisten esteiden tunnistaminen ja poistaminen sisämarkkinoilta, mukaan lukien digitaaliset sisämarkkinat. Tarkoituksena on myös suojella kuluttajien taloudellista etua ja myöskin lainsäädäntö sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanemisessa ja kuluttajan oikeuksien täytäntöönpanemisessa. Odotamme kovasti. Ähm, miten Rova Bienkovskan lähestymistapa tässä voi meitä auttaa ja haluaisimme tietää, miten komission jäsenehdokas aikoo käsitellä niitä haasteita, joita meillä on tällä alalla ja toivomme, että komission jäsenehdokas huomioi IMKON huolenaiheet sisämarkkinoiden suhteen, jotta sisämarkkinat toisivat todellista hyötyä yrityksille, työpaikoille, kasvulle, erityisesti pk-yrityksille, kuluttajille ja työntekijöille. Nyt annan puheenvuoron kollegani Busekille hänen alkupuheenvuoroaan varten. Thank you. Kiitoksia, hyvä kollega. Kiitoksia Viki. Tervetuloa kaikilla ja erityisesti haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission jäsenehdokkaan Rova Elisabeth Bienkovskan kaikki Euroopan parlamentin jäsenet, viiden valiokunnan edustajat ovat täällä, kuten Inkon puheenjohtaja juuri sanoi. Ja toivotan myös tervetulleeksi kaikki eurooppalaisen yhteiskunnan edustajat, eurooppalaiset tänne, kansalaisjärjestöjen, teollisuuden edustajat ja myös kaikki ne, jotka seuraavat tätä julkista kuulemista Euroopan parlamentin nettisivuilla. Nyt haluaisin sanoa, että ITRE-valiokunta on vastuussa teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä. Joten tämä on tärkeä osa komission jäsenehdokkaan salkkua. Jos ajattelemme kilpailukykyistä Eurooppaa, meidän täytyy ajatella myös tutkimusta, informaatioyhteiskuntaa, tieto- ja viestintäverkkoja, TEN-verkkoja, energiaa, avaruutta, jopa ilmastokysymyksiä. Ja kaikki nämä asiat ovat ITRE-valiokunnan vastuualueella. Mutta jotkut asiat näistä ovat e, erityisen tärkeitä ja ne löytyvät e, Rova salkusta. Meillä on äh, useita haasteita e, tulevina vuosina ja kovasti nyt odotamme että saamme tietää, miten komission jäsenehdokas aikoo näihin haasteisiin vastata. Muutama tekninen kysymys tässä aluksi. suuntaviivojen mukaisesti tämän kuulemisen tarkoituksena on mahdollistaa jäsenille se, että he pystyvät vastaamaan kahteen kysymykseen. Onko ehdokas pätevä kollegion jäseniksi ja onko hän pätevä toteuttaakseen ne tehtävät, jotka hänelle on annettu, siis jotka hänen salkussaan ovat. Kaikille teillä on ollut käytössänne neljä asiakirjaa, ansioluettelo, toimeksiantokirje, taloudellisten sitoumuksia koskeva ilmoitus ja yhteistyössä jurivaliokunnan kanssa tämä äh, ilmoitus on tarkasteltu ja sitten äh, kirjallisten kysymysten vastaukset, jotka on käännetty kaikille kielille. Meidän menettelymme, kuten aina, mutta toistetaan se nyt vielä kerran, on se, että komission jäsenehdokas saa äh, pitää alkupuheenvuoron, joka on maksimissaan 15 minuutin pituinen. Hän saa myös 5 minuuttia kokouksen lopussa loppupuheenvuoroa varten. Sitten meillä on 45 kysymystä mepeiltä eri valiokunnista, mutta pääasiallisesti IMKO- ja ITRE-valiokunnista ja myös Envi, Juri ja liikennevaliokunta voivat esittää kysymyksiä, mutta eivät niin monta kysymystä, koska te olette assosioituneita valiokuntia. Ja meillä on tämä pallotteluperiaate, eli meillä on kolmen minuutin aikoja, minuutti aikaa esittää kysymys ja kaksi minuuttia vastata siihen. Ja on erittäin tärkeää, että pidämme kiinni aikataulusta. Joten sanoisin, annan viisi sekuntia joustovaraa jäsenille. Olen erittäin pahoilla komission jäsenehdokas, mutta minulla on vain kymmenen sekuntia joustovaraa teidän kohdallanne. Eli teillä on 10 sekuntia mahdollisuutta puhua pidempään, koska meidän pitää pitää kiinni aikataulusta. Meidän 45 kysymystä ja vain kolme tuntia aikaa. Ensimmäinen kysymyskierros tulee poliittisten ryhmien edustajilta. Ja on tärkeää muistuttaa, että meillä on tulkkaus 23 kieleen, joten kaikki voivat käyttää omia kieliään. Ja sitten kuuleminen välitetään suorana lähetyksenä parlamentin nettisivuilla. Ja nyt mennään sitten tärkeimpään hetkeen kuulemisessamme hyvä komission jäsenehdokas, teillä on nyt mahdollisuus puhua 15 minuutin ajan. Kiitos. Rouva puheenjohtaja, herra puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On kunnia olla täällä teidän edessänne tänään sisämarkkinoista, teollisuudesta, pk-yrityksistä ja yrittäjyydestä vastaavana komission jäsenehdokkaana. Toivon, että pystyn voittamaan luottamuksenne ja olemaan sen luottamuksen arvoinen, jota komission puheenjohtajaehdokas Juncker on osoittanut minua kohtaan. Talouskriisi on kestänyt jo kuusi vuotta, mutta nyt elpymisestä on viimein merkkejä. Me tarvitsemme nopeasti kuitenkin kasvua ja työpaikkoja. Euroopan täytyy löytää tie takaisin vaurauteen, talouden dynami- dynamismiin ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Jotta saavutamme tämän, meidän tulee painottaa reaalitaloutta. Sen tulee olla Euroopan talousagendan keskiössä. Kuinka pääsemme tähän? Emme ainakaan siten, että palaamme väittelyyn siitä, tarvitsemmeko liberaalimpaa vai sosiaalisempaa Eurooppaa. Me tarvitsemme molempia ja molemmat ovat yhtä tärkeitä. Sisämarkkinat voivat antaa paljon enemmän meidän kansalaisillemme ja yrityksillemme, kun vain niistä tehdään prioriteetti. Me voimme parantaa myös oman taloutemme kilpailukykyä. Modernit taloudet rakentuvat talouden, talouden arvoketjuille, joissa tavaroita ja palveluita tuotetaan hyvin linkittyneesti ja jossa kasvu- ja kehittymismahdollisuudet eivät aina ole ihan naapurissa, vaan rajan toisella puolen. Omassa työssäni jatkaisin yhteistyötä ja jatkaisin työtä, jonka edeltäjäni Barnier Tajan ja Nelly Ferrocci ovat aloittaneet. Keskityn neljään tavoitteeseen, sisämarkkinoiden täyden potentiaalin saavuttamiseen, teollisuuden kilpailukyvyn edistämiseen investointien ja innovaatioiden kautta, liiketoimintaympäristön ja pk-yritysten tukemiseen ja sisämarkkinoiden laajentamiseen rajojemme ulkopuolelle. Ensin, ensiksi haluaisin puhua sisämarkkinoista. Te olette kaikki kuulleet monen monta kertaa, että sisämarkkinat ovat kaikkein tärkein työkalu, joka meillä on työpaikkojen luomiseen ja kasvuun. Mutta esteitä on edelleen olemassa tai niitä luodaan vieläpä uudestaan. Tämä on myös eräs johtopäätös teidän äskettäisessä Cost of Non-Europe-tutkimuksessanne. Meidän tulee keskittyä niihin alueisiin ja sektoreihin, joissa on suurin kasvupotentiaali. Esimerkiksi olemme huomanneet, että suuria esteitä on olemassa eurooppalaisten palveluiden sisämarkkinoiden luomiseksi. Ne ovat sekä lainsäädännöllisiä että käytännön esteitä. Meidän tulee päästä näistä esteistä yli ja luoda lisää kasvua esimerkiksi molemminpuolisen tunnustamisen periaatteen kautta. Meidän tulisi keskittyä niihin sektoreihin, joilla on tärkeä linkki teollisuuteen ja pk-yrittäjyyteen. Esimerkiksi liike- liike-elämän palveluihin, rakennusalaan ja vähittäiskauppaan. Tavaroiden sisämarkkinat ovat paremmin kehittyneet, mutta nykyisin erottelu tavaroihin ja palveluihin on hämärämpi kuin ehkä koskaan. Nämä alkavat sulautua toisiinsa, siksi me tarvitsemme yksinkertaisempaa ja paremmin konsolidoitua sisämarkkinapolitiikkaa molemmilla sektoreilla. Tässä yhteydessä haluan mainita myös digitaaliset sisämarkkinat. Nyt on jo korkea aika, että älypuhelimiin yhdistetään älykkäät politiikat. Meidän täytyy konsolidoida ja, ja rakentaa sen päälle, jota meillä jo on. Siksi haluaisin tehdä tehokkaasta toimeenpanosta tärkeän prioriteetin omassa työssäni. Meidän täytyy varmistaa, että omat itseluomamme säännöt toimivat käytännössä ruohonjuuritasolla että ne toimivat tehokkaalla tavalla. Sisämarkkinoiden hallinta on myös tärkeää minulle, aivan kuten se on teillekin, ja sen täytyy olla tärkeässä roolissa Euroopan talouden ohjausjaksolla yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Meidän täytyy analysoida lainsäädännön kuluja ja sen tuomia etuja, mukaan lukien vaikutusten arvioinnit, pk-yritystestit, kilpailukyky, proofhouse ja ex post arvioinnit. Tekisin hyvin läheistä yhteistyötä varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa, joka vastaa paremmasta sääntelystä ja REFIT-ohjelmasta. Kuluttajat ovat kasvun moottori. Meidän täytyy lähettää vahva viesti tästä omille kuluttajillemme täällä EU:ssa ja siksi myös sosiaalinen ulottuvuus on otettava huomioon. Tässä asiassa haluan tehdä itseni hyvin selväksi. En ole samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että sisämarkkinat eivät voi toimia, koska talouden vapauksia ei voi sovittaa yhteen sosiaalisten oikeuksien kanssa tai päinvastoin. Totta kai asiassa täytyy löytää tasapaino, se on pakko löytää, mutta minä en epäile, että emme voisi rakentaa sisämarkkinoita, joka, jotka rakentuvat oikeudelle ja että näin pystytään toimimaan myös käytännössä. Haluan tässä kohtaa korostaa omaa kiinnostustani sosiaaliseen yrittäjyyteen. Siinä voidaan yhdistää innovatiivisia ratkaisuja sosiaalisiin ongelmiin. Olen vakuuttunut, että jos haluamme ratkaisuja, niitä on löydettävissä. Otetaan esimerkiksi EUn ammattikortti, joka, tekee, joka helpottaa työskentelyä muissa EU-jäsenvaltioissa – Annan muutamia esimerkkejä asioista, joita tarkastelisin äh, alkuun. Palveludirektiivi on hyvin tärkeässä osassa. Me tarvitsemme uuden strategian palveluiden sisämarkkinoille. Tuoteturvallisuus ja, sisä- ja markkinavalvontapaketti on myös tärkeä, samoin kuin uuden julkisten hankintojen lainsäädännön tehokas toimeenpano ja immateriaalioikeuksien konsolidointi. Toinen prioriteettini olisi edistää teollisuuden kilpailukykyä investointien ja innovaatioiden kautta. Minkälaista kestävää kasvua ei saada aikaan ilman vakaata teollista pohjaa. Teollisuus edustaa ja neljäsosaa yksityisen sektorin tutkimus- ja innovointikustannuksista, kuluista EU-ssa ja kolmea neljäsosaa Euroopan viennistä – Tästä johtuen teollisuus on Euroopan talouden keskiössä ja tavaroiden ja palveluiden on oltava, ja ne ovat toisistaan riippuvaisia. Jos Eurooppa haluaa olla vauras, globaali, globaalissa mielessä kilpailukykyinen, teknologian edelläkävijä ja ympäristömielessä kestävä, meidän täytyy pystyä vahvistamaan teollisuuden kilpailukykyä ja tuoda sen, teoli, sen talouden paino lähemmäs 20 prosenttia EUn BKTstä vuoteen 2020 mennessä, aivan kuten puheenjohtajaehdokas Juncker, puheenjohtaja Juncker on linjannut. Oman teollisuusstrategiani keskiössä on neljä tärkeää asiaa. Teollisuus tarvitsee edullista pääsyä tuotantopanoksiin, energiaan, raaka-aineisiin ja taitoihin. Euroopassa energian hinta on kaikkein korkeimmalla maailmassa. Me luotamme energian tuontiin ja kriittisten ra- raaka-aineiden tuontiin. Tämä vahingoittaa teollisuutemme pohjaa, erityisesti energiavaltaisilla aloilla. Me tarvitsemme kestävyyttä ja kilpailukykyä. Ne menevät käsi kädessä. Tästä syystä tukisin energian sisämarkkinoiden kehittämistä tekisin läheistä yhteistyötä kollegani Marianne Taisenin kanssa, jotta saisimme kurottua umpeen tätä taitojen ja pätevyyksien aukkoa yrityksissä, erityisesti teknologia- ja teollisuusaloilla edistämällä muun muassa ammatillista koulutusta ja uudelleenkoulutusta. Toinen tärkeä asia on se, että investoinnit ovat pudonneet. Ne ovat nyt noin 20 prosenttia pienemmät kuin ennen kriisiä. Ja tässä mielessä tekisin yhteistyötä varapresidentti Kataisen kanssa, kun panemme täytäntöön tätä 300 miljardin euron investointipakettia, josta on nyt jo puhunut komission puheenjohtaja Juncker. Meidän täytyy varmistaa, että rahat käytetään tehokkaasti ja käytän kokemustani alueellisessa rahoituksessa taatakseni tämän. Kolmanneksi teollisuuden täytyy pystyä investoimaan innovointiin ja modernisaatioon. Meidän täytyy luoda innovaatioystävällinen ympäristö, jossa ideoita tuetaan niiden kehittelystä lähtien aina markkinoille asti. Käytän kaikkia politiikkavälineitä, joita on saatavilla, aina immateriaalioikeuksista muihin asioihin asti tukeakseni innovaation, innovaatioiden ja teknologian rahoitusta – ja julkisia hankintoja yhdessä Carlos Mendosen kanssa. Haluan hyödyntää muun muassa Horisontti 2020-ohjelmaa ja muita EUn välineitä, jotta voimme tukea markkinoita lähellä tapahtuvaa innovointia ja mahdollistavia teknologioita, muun muassa bioteknologiaa ja nanoteknologiaa. Neljänneksi tulen kiinnittämään aivan erityistä huomiota Euroopan, Euroopan strategisiin teollisuuden alueisiin. Mainitsen muutamia niistä. Autoteollisuudessa mielestäni meidän pitäisi uudelleen aloittaa KAAS 2020 prosessi, tarkistaa tyyppi hyväksyntäpuitteistoa ja antaa vahvaa vauhtia maailmanlaajuiselle harmonisaatiolle, mitä tulee autolainsäädäntöön. Kemikaalien kohdalla yhdessä kollegani Karmenu Vellan kanssa teen työtä parantaakseni täytäntöönpanoa Riitsin kohdalla erityisesti mitä tulee luvanantomenettelyyn. Puolustuksen kohdalla tulen keskittymään sisämarkkinoihin, puolustustarvikkeiden hankintoihin ja investointien järkiperäistämisen seuraten Euroopan neuvoston laatimaa tiekarttaa asiassa. Rakennusteollisuudessa ehdotan, että laaditaan kuntotesti sektorista ja analysoidaan sitä, miten rakennustarvikeasetusta on täytäntöön pantu mutta antakaa minun nyt puhua suoraan. Lähestymistapani tulee olemaan kattava ulottuen kaikkiin sektoreihin, teräksestä matkailuun ja luovaan luoviin aloihin, ottaen huomioon niiden kaikkien erityispiirteet. Samanaikaisesti tulkoon selväksi, että kun tehdään työtä Euroopan teollisuuden alojen kanssa, tulen toimimaan erittäin varovaisesti alueilla, jotka ovat huolenaiheita kansalaisille. Ensinnäkin, mitä tulee terveystuotesektoriin, haluan vakuuttaa teille, että kun taataan kans- potilaiden ja kansalaisten terveys tulee olemaan johtava periaate toiminnassani, tu- terveys ja turvallisuus tulevat ykkösenä ja minä aion lähe- tehdä läheistä yhteistyötä kollegani Vitenis Andri Kaittaksen kanssa, joka on terveyskomissaari, jos nämä asiat koskevat terveyttä. Toiseksi teollisuutemme täytyy pysyä kestävällä pohjalla ja meidän täytyy kiinnittää myös huomiota olosuhteisiin, jotta voidaan kehittää vihreää taloutta. Tämän takia aion pohtia pakettia erilaisista toimenpiteitä, joilla voidaan edistää puhtaita teknologioita ja markkinapohjaista resurssitehokkuuteen perustavaa lähestymistapaa eri teollisuuden aloilla. 2015 tulen ehdottamaan täydellistä tiekarttaa, jossa on mukana kaikki toimet, joilla tuetaan teollisuutta. Ja tässä kaikessa kilpailukyky on Eurooppa 2020 strategian ja talouden ohjausjakson keskiössä. Kolmas prioriteetti mitä tulee PK-yrityksiin. Kaikki yritykset tarvitsevat yritysystävällistä säätelyympäristöä. Tulen korostamaan yksinkertaistamisen ja ennakoitavuuden merkitystä yrityksille. Tulen kiinnittämään erityistä huomiota PK-yritykseen täysin käyttäen hyväksi 2,3 miljardia euroa kosmeohjelmasta aivan erityisesti tukeaksemme PK-yritysten rahoituksen saantia tehostaa Yritys Eurooppa-verkoston toimintaa, jotta pk-yritykset voivat käyttää mahdollisimman paljon hyväkseen sisämarkkinoita ja löytää tätä kautta markkinoita myös EUn ulkopuolelta. Kaikki aloitteet, joita tulen esittämään, niistä tehdään ensin PK-testi, jotta varmistetaan, että etteivät ne suhteettomalla tavalla vaikuta haitallisesti pieniin yrityksiin. Tulen ehdottamaan uudistettua Euroopan pk-yrityksen tukevaa aloitetta. Tulen pyrkimään varmistamaan sen, että kaikkialla Euroopassa – tullaan radikaalisti vähentämään aikaa ja kustannuksia aloittaa yritys, muun muassa anta, nopeuttamalla luvanantoprosessia. Me voimme myös vähentää hallinnosta taakkaa huomattavasti, kun jos käytetään sähköisiä yhteyspisteitä ja helpottaa yritysten siirtoja. Lisäksi aion helpottaa sitä, miten käsitellään rehellisiä konkurssitapauksia niin, että voidaan antaa toinen mahdollisuus uusi mahdollisuus rehellisille yrittäjille. Tässä teen yhteistyötä Vera Jourovaan kanssa oikeusasian ministerinä. Sitten neljäs prioriteetti. Markkinat EUn ulkopuolella. Tietenkin on luonnollista, että tulevaisuuden hyvinvointimme riippuu myös kansainvälistä markkinoista. Euroopan talous tarvitsee markkinoille pääsyä niin EU:ssa kuin maailmanlaajuisesti. Siksi tulen tekemään yhteistyötä kauppakomissaari Cecilia Malmströmin kanssa, kun tuetaan markkinoiden ava- avautumista Euroopan ulkopuolella vastavuoroisuuden ja keskinäisen hyödyn hengessä. Ajattelen tässä aivan erityisesti USAta ja Japania, joiden kohdalla neuvottelemme juuri molemmin puolin meidän täytyy laskea tariffeja, poistaa muita kuin tariffiesteitä, avata palvelumarkkinat ja parantaa pääsyä hallitusten hankintakilpailuihin. Samanaikaisesti, niin kuin puheenjohtaja Juncker on sanonut, tässä ei voida toimia omien standardiemme kustannuksella, ja näin ei tule tapahtumaan. Tietysti tulen kiinnittämään erityistä huomiota siihen nouseviin markkinoihin, kuten Kiinan markkinoihin ja lähi alueen naapurimaihemme? Absolutely. Tietenkin, tietenkin. I'm a perception in the... Joskus on sellainen näkemys EUsta, että se mitä me teemme syventääksemme sisämarkkinoita on asia, joka tehdään vain suurille yrityksille. Tämä on väärä käsitys. Sisämarkkinat ovat paljon enemmän kuin tällaista minulle. Tämä on perusta Euroopan taloudelle ja se vaikuttaa joka, ikistä, joka ikisen yritykseen. Näin sisämarkkinat käsi kädessä innovaation kanssa tar- niitä täytyy edistää, jotta voimme edistää myös Euroopan kilpailu- kilpailukykyä. Näin saadaan kasvua ja työpaikkoja, joita kipeästi tarvitaan. Very much. I'm... Kiitoksia oikein paljon. Annan Eurooppa takaisin töihin. Thank you. Very fair beginning. Kiitoksia tästä aloituksesta. Kiitoksia, hyvä komission jäsenehdokas, teidän alkupuheenvuorostanne. Nyt sitten menemme puheenvuoroihin poliittisten ryhmien nimissä. Ensinnäkin EPP-ryhmän e nimissä. EPP-ryhmän nimissä. Janus Lewandowski, olkaa hyvä. Designate, I'm here. Hyvä komission jäsenehdokas, minä olen täällä. Me tarvitsemme paljon enemmän investointia Eurooppaan koska me investoimme viime vuonna 15 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2007. Tämä on tietysti helppo sanoa, tämä tällainen mukava mantra, jota toistamme, että investoidaan kasvuun ja työllisyyteen, mutta tätä ei tule tapahtumaan ilman kunnollista rahoitusta. Tässä on ero julkilausumien lupausten ja todellisuuden välillä, erityisesti pk-yritysten todellisuuden välissä, koska teidän maassanne ne riippuvat itse rahoituksesta ja niillä on usein ongelmia rahoituksessa. Nyt teillä on ollut menestystä Puolassa. Mitkä ovat lupavimmat välineet Euroopan välineistössä tämän puutteen korjaamiseksi, kun tässä markkinat eivät ole onnistuneet? Ja tuetteko liike, yrityksille antaa enemmän lainoja, tukia vai jonkinlaista sekoitusta tästä? Answer. Kiitoksia. Teillä on puheenvuoro, hyvä komission jäsenehdokas. Początku chcę powiedzieć, że z mojego siedmioletniego doświadczenia Kiitoksia. Ensinnäkin voin sanoa, että minulla on seitsemänvuotinen kokemus ja minun vaikutelmani on se, että e, ei määrärahoja puutu, niitä ei vaan aina käytetä niin kuin toivoisimme tai sitten niitä ei käytetä niin, että saadaan aikaan sitä lisäarvoa, joka olisi tarvittu. Erityisesti kun on kyse PK-yrityksistä, koska teidän kysymyksenne varmaan tarkoitti erityisesti niitä. Meillä on komissiossa välineitä myös jäsenvaltioissa. Mitä tulee minun salkkuuni, niin meillä on sellaisia ohjelmia kuin COSME, siitä puhuinkin jo, Ja jäsenvaltioiden täytyy hyödyntää myös aluepolitiikan mahdollisuuksia. Tulen tähän vielä palaamaan. Mutta täällä haluaisin vielä sanoa, että äh, tätä pitää korostaa aluepolitiikan määrärahat silloin, kun niitä hyödynnetään oikein, äh, tuovat uskomattomia ja myöskin yllättäviä äh, vaikutuksia. Määrärahat ikään kuin moninkertaistuvat Meillä omissa maissamme on kokemuksia näistä ohjelmista. Ja sitten, miten näitä pk-yrityksiä konkreettisesti voidaan tukea, niin siitä haluaisin sanoa seuraavaa. Tietenkin on käytettävä sellaisia rahoitusvälineitä, jotka myös maksetaan takaisin. Se olisi kaikkein tehokkainta silloin ihmiset eh, eivät ikään kuin laiskistu. Meillähän on kokonainen välineistö, eh, riskipääomaa, takuuvälineitä, tavallisia, eh, laina, antomahdollisuuksia, mutta minä haluaisin puhua omista kokemuksista. Ten, uh, ten seconds. Anteeksi, minun täytyy keskeyttää teidät kymmenen sekuntia sitten määrän jälkeen. Jos haluat lisätä lauseen, niin sitten vain yksi lause. Sami bardzo niewielkie pieniądze. Yksi lause. Usein on niin, että ihan vähän määrärahoja tarvitaan PK-yrityksen toiminnan käynnistämiseksi. Tällä on suuri vaikutus Nämä ovat määrärahoja, jotta parin vuoden kuluttua saadaan aikaan työllisyyttä. Van Bremt on behalf of SND. Kiitoksia edustaja Katlin Van Bremt SND-ryhmän puolesta. I'm here. Kiitos. Olen täällä päin. Kiitoksia tästä avauspuheenvuorosta. Mutta nyt täytyy sanoa Sosialistiryhmän edustajana, että me tarvitsemme emme niinkään liberaalimpaa Eurooppaa tai sosiaalisempaa Eurooppaa, vaan Eurooppaa, joka, joka investoi enemmän. Ja herra Junckerhan on sanonut, että tulossa on 300 miljardin euron paketti, investointipaketti, ja se olisi meidän poliittiselle ryhmällemme hyvin tärkeä. Puhuitte teollistamisesta, se on hyvin tärkeä aihe. Muotoilen hiukan toisin sitä, mitä sanoitte omassa puheenvuorossanne. Sanoisin, että me tarvitsemme teollistamista, mutta se täytyy tehdä kestävällä tavalla, muutoin se on mahdotonta. Ja tähän liittyen minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen on se, että jos mietitään uudelleen teollistamista ja sen haluaa tehdä kestävällä tavalla, niin mitkä ovat ne pääalat, joihin tämä kohdistuisi? Ja toisikseen tämä 300 miljardin euron paketti, minäkin sanon lauseeni loppuun. Niin kollegat, meidän täytyy pitää kiinni puheajasta. Meillä on 45 kollegaa, jotka haluavat kysyä kysymyksiä. Eli pidetään kiinni puheajoista. Olen pahoillani. Nyt vastausvuoro <laughs> komissaariehdokkaalle. Olkaa hyvä. Äh, niin toistaisin vielä yhden osan siitä, mitä sanoin jo aiemmin. Uskon vakaasti, että meidän tulee tehdä kaikkemme sen eteen, että ne rahat, joita meillä on, käytetään tehokkaasti. Herra Juncker on puhunut jo tästä erityisestä investointipaketista ja herra Katainen tekee jo töitä tämän paketin toimeenpanon parissa ja tekin näette pian, mitä sieltä on tulossa. Minä uskon kestävään kehitykseen, siihen, että otetaan huomioon sosiaaliset aspektit, ja myös teollisuuspolitiikan innovaatioaspektit. Aloituspuheenvuorossani kerroin jo muun muassa näistä asioista ja, ja listasin ne, ne tässä asiassa minulle hyvin tärkeät alat. Ja kuten jo sanoin, kyse ei ole siitä, että myönnetään jonkinlaista erityiskohtelua tietyille aloille Euroopassa. Kyse ei ole siitä. Me haluamme paneutua kaikkiin aloihin. Mainitsin autoteollisuuden, kemikaaliteollisuuden, rakennusalan, joka ja, ja nämä kaikkihan liittyvät läheisesti toisiinsa, mutta myös muihin aloihin ja myös palvelualaan. Olen maininnut myös sen, että me haluaisimme varmistaa, että mikään näistä aloista ei jää huomiotta. Me tarvitsemme hyvin laaja-alaista toimintaa. Meillä on monia aloja, joihin täytyy kiinnittää huomiota Euroopassa, muun muassa terästeollisuus ja aina sieltä luovaan teollisuuteen asti ja matkailuun asti. Me tarvitsemme kaikenlaisia aloja. Mainitsin sen tässä nyt ikään kuin janan toisena päänä, mutta sehän on todella tärkeä ala, joka liittyy monen muuhun tärkeään alaan Euroopassa. Me tarvitsemme toimenpiteitä, jotka konservatistów i Seuraavaksi edustaja Dura. Dwa e, pytania. E, pierwsza kwestia. Zauważyła Pani w swoich odpowiedziach pisemnych, że... Ensinnä teidän puheenvuorossanne mainitsitte, että usein paikalliset edut jylläävät korruptiota, byrokratia saattaa olla vallalla. Tämä on varsin mielenkiintoista, koska mielestäni on helposti, helppo tunnustaa korruptiota, joka on yleensä tällainen ilmeinen tapaus, mutta korruptio ei ole vain aina juristi ilmeistä. Joskus kyse on siitä, että annetaan erityiskohtelua, joka oikeastaan tuhoaa julkisten hankintojen järjestelmän. Joten kysymykseni kuuluu, haluaako komissio puuttua myös näihin hankalempiin tapauksiin, ja jos näin on, niin millä tavalla? Toinen kysymys, te mainitsitte, että te haluaisitte tehostaa sisämarkkinoiden vahvuutta. Ja prioriteetteina joukossa mainitsitte toimia, joissa pitäisi keskittyä juuri niihin sektoreihin, niihin toimiin, jotka tuovat aivan erityisesti kilpailukykymahdollisuuksia tai vipuvoimaa. Miten arvioisitte tätä, kun puhutaan eurooppalaista kestävän kehityksen periaatteesta? Kiitoksia. Mitä tulee julkisiin hankintoihin, aihe, joka jonka tunnen myös omasta kokemuksestani. Olen käsitellyt tuhansia projekteja satojen miljardien arvosta, joten julkiset hankinnat kyllä olivat meille tärkeitä. Tämän vuoden keväällä toi, tehtiin lainsäädäntöpaketti julkisista hankinnoista. Se tuli voimaan ja tarkoituksena on avata julkisten hankintojen markkinoita jäsenvaltioiden välillä, koska 20 prosenttia Euroopan BKTstä tulee julkisista hankinnoista ja vain 2 prosenttia tästä tarkoittaa ostoja, joita maiden välillä on suoritettu. Tämä oli ensimmäinen tavoite. Ja toinen tavoite oli yksinkertaistaminen miten käytetään hankintajärjestelmää. Ja kolmas aspekti liittyy säännönvastaisuuksiin. En kutsuisi tätä korruptioksi, mutta kutsuisin säännönvastaisuuksiksi. Ja tätä käsiteltiin myös tässä paketissa. Tietenkin nyt tulemme läheisellä tavalla tarkastelemaan, miten tätä kaikkea täytäntöön pannaan käytännössä, koska niinkin välillä tapahtuu, että jotakin, mikä minkä oli tarkoitus toimia hyvin EU-tasolla, niin sitten se saattaakin sisältää puutteita täytäntöönpanovaiheessa jäsenvaltioissa, mutta korostaisin kuitenkin, jos hallintovirkamiehet ovat valmistautuneet hyvin koulutettuja, järjestelmä on kunnolla laadittu, jotta julkisen, julkisen varoja voidaan sujuvasti käyttää, ja jos silloin nousee punainen lippu tavallaan ylös, jos ongelma on, silloin tavallaan riskejä korruptiosta ei juuri voi edes olla. Ja olen nähnyt tämän aivan selvästi omin silmin. Hyvin koulutettu hallinto on tässä avainasemassa. Mi wybaczyć, ale czas jest, czas jest. Seuraavaksi Tiita Harmantsova. Meillä on vähän aikaa, olkaa hyvä. Uh, dear Madam uh, Commission Designate. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsenehdokas. Komissio on pien, pk kohta, kohdistuvassa paketissa äm, luvannut äh, ottaa käyttöön tämän pk-yritystestin, jossa vaikut- tarkastellaan ähm, lainsäädännön vaikutusta pk-yrityksiin. Liberaaleilla on erittäin tärkeää, että tämä testi tehdään kunnolla ja me olemme sitä mieltä, että meillä on mahdollisuuksia parantaa sitä. Haluaisin korostaa sitä, että on erittäin tärkeää kuulla sidosryhmiä, jotka edustavat pk-yrityksiä vaikutusten arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa – Oletteko sitä mieltä, että tätä periaatetta pannaan riittävällä tavoin täytäntöön uuden eurooppalaisen lainsäädännön täytäntöönvalmistelussa? Ja toiseksi, miten varmistatte, että nämä pk-yritystestit tehdään oikein ja hyvin ennen kuin annatte uusia ehdotuksia? E, Kiitoksia tästä kysymyksestä. Tämä on yksi niistä asioista, joihin todella haluaisin keskittyä. Tietenkin näitä asioita on useita. Mutta jos haluaa perustaa yrityksen Euroopassa, niin sitten se ei tarkoita, että vain jotenkin yrittää ylläpitää sitä, koska eh, on paljon esteitä alueellisella paikallisella Euroopan eh, tasolla. Joten pienet yritykset ensin. Se on periaate, jota tulemme soveltamaan kaikilla tasoilla. Kuten jo puheenvuorossani sanoin, kaikki välineet, joita meillä on tällä hetkellä, jotka tekevät sen mahdollisuuksi, että voisimme arvioida vaikutuksen ennen kuin joku säädös astuu voimaan, niin kaikkia niitä välineitä me tulemme varmasti käyttämään ja yritämme käyttää niitä koko prosessin loppuun asti. Meillä ei voi olla sellaista tilannetta, jossa esimerkiksi meillä on vaikutusten arviointia ja tiedätte, että joku asetus tai säädös tavalla tai toisella itse asiassa lisää hallinnollista taakkaa tai esteitä niin silloin meidän täytyy todellakin tehdä jotain. Tietenkin teemme lähe, siis teen läheistä yhteistyötä herra Timmermansin kanssa, joka henkilökohtaisesti on vastuussa refitistä ja paremmasta lainsäädännöstä. Aion tehdä kaikkeni, jotta hallinnolliset menettelyt virtaviivaistetaan, mitä tulee aikaan ja mitä tulee kustannuksiin. Ja eräs asia, jonka mainitsitte, tämä kuulemismenettely pitäisi olla käytössä kaikkien sidosryhmien kanssa, kuluttajien, yritysten, kansalaisjärjestöjen, kuluttajajärjestöjen kanssa. Kaikkien näiden ryhmien pitäisi osallistua tähän prosessiin. GUE. Seuraavaksi Denis de Jong GUEsta. Frau Jankowska. Kiitos. Rouva Biekovska, te mainitsitte aiemmin muun muassa terveydenhuoltoalan ja että se on tärkeää myös talouden kannalta. Totta kai tämä näkemys on hyvin linjassa tämän parlamentin näkemyksen kanssa, mutta me vastustamme sitä, että terveystuotteita, lääkinnällisiä laitteja, laitteita käytetään väärällä tavalla talouden elvyttämiseksi Euroopassa. Me olemme nähneet tästä vaarallisia esimerkkejä muun muassa ympäristöasioiden valiokunnassa. Answer, please. Kiitoksia. Vastaus. Kiitos. uskon, että jos lääketeollisuusala tuodaan yhteen muiden terveysalan sektoreiden kanssa, uskon, että se on ihan hyvin perusteltua. Tämä on sellainen teollisuuden ala, jossa EU on maailman kolmanneksi suurin viejä. Toistaisin tässä vielä, että potilaiden terveys ja turvallisuus on kaikkein tärkein prioriteetti, aivan samo, samoin kuin lääkkeiden turvallisuus ja lääkkeiden saatavuus. Tämäkin kuuluu tässä organisaatiossa minun salkkuuni. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että kaikki toimet, joihin tässä asiassa on ryhdytty, kaikki päätökset tehtiin jo viisi vuotta sitten ja niihin vaikutti silloinen yritys asioiden pääosasto. No, nyt ollaan siirtymässä takaisin siihen aiempaan malliin. Ne neljä pointtia, jotka aiemmin mainitsin, terveysturvallisuus, laatu, saatavuus, ne ovat myös meidän prioriteettejamme sekä minulle henkilökohtaisesti että kollegoilleni. Näiden erottamista puolustaa muutama seikka. Tämä ala on hyvin innovatiivinen. Komission puheenjohtaja Juncker puhui siitä, että meillä on yhtäältä yhtenäismarkkinat palveluille ja tavaroille, mutta toisaalta meillä on sitten teollisuutta ja yrityksiä ja innovaatioita. Minusta tämä nykyinen nyt tehty ratkaisu on järkevä ja se varmasti osoittautuu tehokkaammaksi kuin jos koko, koko asia olisi yhdessä organisaatiossa. Kiitoksia sitten Ranhan Pytikofer vihreistä. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Tämän vuoden aluksi äh, me hyväksyimme mietinnön, jonka tarkoituksena oli teollisuuden renesanssi kestävää Eurooppaa varten. Ilman kestävyyttä meillä ei tule olemaan kasvua Euroopassa. Mitä täytyy tehdä eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, jotta tämä asia otetaan huomioon? Toinen kysymys. Miten näytte varmistaa, että korkeat laatustandardit äh, dualissa ammattiopetuksessa säilyvät ja näin pystyttäisiin torjumaan äh, nuorisotyöttömyyttä. Kiitoksia. Vastaus. Przedstawię, tak jak e, e, mówiłam w... Kiitoksia. Niin kuin sanoin johdannossani, tulevan kymmenen vuoden aikana haluaisin esitellä teille tiekartan, jonka pitäisi oikeastaan täsmentää, millä tavalla haluamme panna, tote, toteuttaa eh, teollistamis toimintaamme ja politiikkaa ja miten tuo, tukea sitä. On selvää, että tämän tyyppinen politiikka tällä vuosisadalla, se täytyy olla kestävällä pohjalla, hyvin tasapainoitettua, sellaista toimintaa, jossa kilpailukyky, kestävän kas, kestävä kasvu, vähähiilinen talous ovat selkeitä tavoitteita. Niiden pitäisi kulkea käsi kädessä ja hyödyttää koko yhteiskuntaa. Mielestäni aivan avainasemassa on innovaatio ja varmasti tämä tulee olemaan yksi tiekartan kohdista, jotka haluaisin nopeasti, jonka haluaisin nopeasti teille esitellä. Innovaatio, kehittynyt teknologia, energiatehokkuus, raaka-aineiden tehokas käyttö, näiden pitäisi olla pilarina teollisessa toiminnassa Euroopassa. Meidän pitäisi keskittyä modernisoimaan tuotantopohjaamme uusi, uusissa teknologioissa aivan erityisesti kaikkein edistyneimmän teknologian kohdalla, mutta myös näissä avainteknologioissa, jotka mahdollistavat muita teknologioita. Uskon, että näiden välineiden mukana kohdalla en vain minä, vaan myös innovaatioasioista vastaava komissaari, samoin ympäristöasioista vastaava komission ja sen kaikki me yhdessä voisimme yrittää löytää keinoja ja välineitä tukea tätä politiikkaa. Kun sitten puhutaan koulutuksesta ja koulutusjärjestelmistä, niin itse asiassa tämä on aika hyvä järjestelmä. Se tukee työpaikkoja Euroopassa. Järjestelmä on varsin avoin, mitä tulee yrityksen omistajina heidän tarpeisiinsa. En usko, että meidän pitäisi ottaa käyttöön mitään uusia ratkaisuja. IFDD. Kiitoksia David Borelli ja FDD. Pienet yritykset ovat suuria työpaikkojen tuottamia ja ainoa työpaikkojen tuottaja, jossa on pystytty osoittamaan solidaarisuutta. Tällaisen tuotteen kautta ähm, erilaiset kriteerit, joita on tehty ainoastaan pankkien edun vuoksi, ovat tuoneet äh, sen asian, että yrityksille ei anneta enää luottoa. Tämä johtuu siitä, että pankkien säännöt ovat liin tiukkoja eikä pystytä enää huomioimaan investoinnin lisäarvoa. Haluamme kysyä teillä, mitä aiotte tehdä, jotta voitaisiin vähentää tätä eroa, joka on pk-yritysten tarpeiden ja pankkijärjestelmän välillä. Tämä näkyy myös muissa asioissa, kuten esimerkiksi innovaatiossa, joka on tärkeä osa teidän mandaattianne odpowiedź. Prosimy o odpowiedź panią. Kiitoksia. Ja nyt e, vastaus pyydän. E, Kiitoksia. Kolme asiaa ovat relevantteja ja tärkeitä pk-yrityksille, e, pääsy markkinoille ja pääomiin ja parempi lainsäädäntö. Nämä kolme asiaa, kuten sanoin aikaisemmin, ovat asioita, joita minä tulen käsittelemään. EU-säädösten tulisi olla yksinkertaisia, aiheuttaa vähemmän hallinnollista taakkaa ja huomioida paremmin pk-yritysten tarpeet. Tämä ei ole nyt mitään pelkkää sanahelinää. Ainakin osittain tulen onnistumaan siinä, että säädökset ovat tällaisia tai että niistä tulee tällaisia. Sitten rahoituksen saanti. Me tulemme käyttämään kaikkia olemassa olemia välineitä yhteistyössä Euroopan investointipankin kanssa, investointirahaston äh, kanssa, joka on kehittänyt useita vastavuoroisia välineitä, jotka toimivat erittäin hyvin joissain jäsenvaltioissa. Aiomme käyttää kaikkia mahdollisia teitä, jotta rahoituksen saantia pk-yrityksille parannetaan, koska mm, ymmärrän, että tämä on yksi äh, suurimmista esteistä, joka niillä on. Sitten innovaatiosta ihan lyhyesti. Teollisuus on suurin innovoinnin ja tutkimuksen tuottaja yksityiset yritykset tuottavat eniten innovaatioita tieteessä ja kehityksessä. Meidän tulisi tukea innovointia ihan alusta asti. Meidän tulisi tukea tällaisia yhteistyötoimenpiteitä yliopistojen ja yritysten välillä, joilla prototyypit voidaan viedä markkinoille ja sitten meidän tulisi tukea markkinointia. Kokemukseni osoittaa, että täytyisi eriyttää tukimenetelmät. Aluksi ne voivat olla tukia ja sitten sitten, kun meillä on prototyyppi, niin lainan tyyppisiä äh, rahoitusvälineitä. Kiitoksia. Seuraava puhujat. Ensimmäisenä Adam Schenfield. Szanowna Pani, kiitos. Dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni taloudellinen ja sosiaalinen kehitys on erittäin tärkeää Euroopassa, että voidaan varmistaa se, että sisämarkkinat toimivat hyvin. Mielestäni on erittäin tärkeää tässä mielessä, että taataan täysi toimeenpano palveludirektiivin kohdalla. Ikävä kyllä, jos tarkastellaan käytännön tilaa, varsin useita tapauksia on, joissa epätäydellisellä tavalla palveludirektiiviä toteutetaan tietysti johtuen paikallisista ongelmista tai yrityksiin liittyvistä ongelmista. On monia esteitä, mitä tulee markkinoille pääsyyn. Esimerkiksi julkisten hankintojen kohdalla on näin. Samoin on myös korruptiota, josta täällä on jo puhekin ollut. Sitten kun vielä lisätään liiallinen byrokratia ja liikasäätely, mitä tulee säädeltyihin ammattikuntiin aivan erityisesti. Ja sitten vielä keskinäinen tunnustaminen ammattitutkintojen tunnustamistietojen kohdalla, mitä tulee työlainsäädäntöön, varsinkin rajat ylittävissä kysymyksissä. Kun kaikki tämä otetaan huomioon, haluaisin ky- kysyä teiltä komission jäsenehdokas, että rajoittaisitte näitä kielteisiä vaikutuksia. Se... Kiitoksia. Komission jäsenehdokas varmaan jo tiesi, millainen, mikä vasta- kysymys on, joten vastaus tulee nyt. What can I do? I'm sorry about that, but you see, it's democracy. Olen pahoillani, mutta tämä on demokratiaa. Nie ma wspólnego rynku bez pełnego wdrożenia ei voi olla sisämarkkinoita, jos ei onnistu tekemään, mitä markkinat vaativat, mitä tulee tavaroihin ja palveluihin. Minulla on neljän tavoitteen lista, mutta pääprioriteettina varmasti tulee olemaan palveludirektiivin täytäntöönpano, samoin uudet muutetut direktiivit koskien ammattitutkintojen tunnustamista. Me emme tule ollenkaan sietämään niitä, jotka eivät ole ottan, toteuttaneet direktiiviä. Tämä on erittäin tärkeä osa sisämarkkinoiden toimintaa. Tämä on 20 prosenttinen merkitys palvelujen kohdalla esimerkiksi direktiivi on nyt voimassa ja nyt sitä täytyy sitten toimeenpanna. Kun puhutaan mahdollisista esteistä tai hankaluuksista, 15 vuoden puolivälissä tulemme laatimaan tästä kertomuksen puhua näistä mahdollisista ulkoisista ongelmista, jotka saat, Tavat estää sitä, että direktiivi tulee täysin täytäntöön pannuksi. Sitten mainitsitte toisessa kysymyksessänne mahdolliset esteet työntekijän vapaan liikkuvuuden ja ammattitutkinnot. Kuten tiedätte, meillä on uusi tarkistettu direktiivi ja 2012 jälkeen on tapahtunut monia muutoksia ja tullut uusia toimenpiteitä koskien ammattitutkintojen tunnustamista EU-ta. Tein läheistä osa- yhteistyötä sidosryhmien kanssa, tietysti ammattikuntien kanssa, mutta myös yksittäisen jäsenvaltioiden edustajien kanssa, jotta voidaan poistaa kaikki perusteettomat esteet. Yes. Kiitoksia oikein paljon. Ja seuraava puhuja, edustaja Rodriguez. Uh, uh, Hyvä komission jäsenehdokas sisämarkkinoilla on valtavasti potentiaalia työpaikkojen luomiseen ja kasvun edistämiseen, mutta sosiaalisia standardeja ei saa tässä samalla syövyttää. Näin voi käydä, jos tätä asiaa ei kunnolla säännellä. Kysymykseni kuuluukin, kuinka aiot ottaa huomioon horisontaaliset sosiaaliset lausekkeet, joita Lissabonin sopimuksessa on, ja kuinka aiot ottaa huomioon sosiaalisen ulottuvuuden – näissä ex ante ja ex post arvioinneissa eri poliittisten linjausten kohdalla. Ja minkälainen konsepti teillä on parempaan sääntelyyn? E, Kiitos. Mainitsin aiemmin jo asian, johon uskon todella syvästi, ja se on se, että sisämarkkinoiden sosiaalinen ulottuvuus on todella tärkeä ja että sosiaalinen ulottuvuus tulee ottaa myös eurooppalaisessa teollisuuspolitiikassa huomioon. Sisämarkkinat eivät ole tärkeitä itsessään, vaan ne ovat tärkeitä siksi, että ne luovat työpaikkoja ja edistävät kasvua. Meidän tulisi keskittyä aloihin, joilla on suurinta potentiaalia mutta samaan aikaan näihin sosiaali- ja ympäristölausekkeisiin tulee kiinnittää huomiota erityisesti muun muassa julkisia hankintoja koskevassa lainsäädäntöpaketissa. Siinä yhteydessä voidaan toimeenpanna näitä lausekkeita, muun muassa tarjouksia pyydettäessä. Olen vakuuttunut, että Eurooppa voi säilyttää kilpailukykynsä kun se kilpailee tuotteidensa laadulla, mutta saman aikaan myös tuottamallaan elämänlaadulla, tuottamiensa sosiaalipalveluiden laadulla. Mutta en näe tässä ristiriitaa. Sanoin jo avauspuheenvuorossani, että liberaalia ja sosiaalista Eurooppaa ei tarvitse asettaa vastakkain. Me tarvitsemme sosiaalisia markkinatalouksia. Pan, uh, Ashley. Kiitoksia, jäsen ehdokas. Seuraavaksi Ashley Fox. Thank you, President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, Labinkovska. Istun tässä edessänne. Viime komissio aloitti kuulemismenettelyn, jotta löydettäisiin kymmenen äh, raskainta, lainsäädän, äh, raskainta säädöstä PK-yrityksille. Ja äh, sitten julkaistiin tiedonanto, lehdistötiedot ja puhuttiin hyvin paljon, mutta äh, ei toimittu kovinkaan paljon. Joten haluaisin kysyä teiltä, minkä säädöksen haluaisitte mieluiten poistaa PK-yrityksiä auttaakseen Yksi laki vain znam, znam tę listę I w tej chwili... Tiedän, äh, tunnen tuon listan, tiedän mistä äh, puhutte. Minä en pysty tunnistamaan äh, jotain tiettyä säädöstä, mutta voin vakuuttaa teille vakuuttaa teille, että minä puhuin äsken 15 minuuttia, mutta yleensä en puhu 15 minuuttia, yleensä puhun vähän ja toimin äh, nopeasti. Äh, voin vakuuttaa teille, että aion äh, tarkastella tuota listaa ja toimia nopeasti ja katsoa, että minulla on vaikutusvaltaa siihen. Ja minä tiedän, mikä PK-yritysten tilanne on, koska minä olen tehnyt yhteistyötä liikemaailman kanssa. Tämä ei ole mikään tyhjä lista, joka vain pannaan hyllylle. Ei. Me tulemme työstämään tätä heti ensi viikkoina, jos minut vahvistetaan tähän tehtävään, niin ensimmäiset viikot varmasti keskitymme tähän. Sitten voin valita ehkä enemmän kuin yhden, ehkä kymmenen, ehkä kaksitoista. Thank you. Ja seuraavaksi edustaja Kaja Kallas. Jos puheenjohtajan arvoisa komission jäsenehdokas, te mainitsitte aikaisemmissa vastauksissa julkiset hankinnat ja miten tämä ei oikein toimi käytännössä. Rajat ylittävät julkiset hankinnat ovat pieni osuus vain julkisista hankinnoista kokonaisuutena, joten kysymykseni on, minkälaisiin konkreettisiin toimiin ryhtyisitte, jos teidät nimitetään komissaariksi, jotta helpottaisitte rajat ylittävää hankintatoimintaa ja minkä pitäisi olla seuraava vaihe, kun vähennetään hallinnosta taakkaa yritysten kohdalla. Ja sitten vielä tähän liittyvänä kysymyksenä, että mainitsitte myös petoksen ja korruptiotapaukset hankintojen yhteydessä tutkimukset osoittavat, että jopa 20-25 prosenttiin hinta nousee johtuen tästä. Te mainitsitte kirjallisessa vastauksissanne, että olette huolissanne tästä. Pyydän anteeksi vastaus. Najbardziej konkretne działania. Kaikkein meillähän on nyt uusi paketti julkisista hankinnoista. E- Euroopassa tuli voimaan tämän vuoden keväällä ja sieltä löytää näitä toimenpiteitä. Ja on niin, että kun osallistuu julkisiin hankintoihin, ulkomaisia yrityksiä on ollut mukana varsin vähän, ja tähän on erilaisia syitä. Mahdollisesti esimerkiksi jotkut tarjouskilpailut ovat liittyneet palveluihin, jotka jo luonteeltaan vähemmässä määrin sopivat kansainväliseen kaupankäyntiin. Minä aion tarkastella sitä, miten tätä pakettia on täytäntöön pantu uudessa paketissa, joka siis aikaisemman komission kaudella hyväksyttiin. Sieltä löytyy ratkaisuja, joilla pyritään tukemaan sellaisten julkisten tarjouskilpailujen määrää, joissa hanke myönnetään ulkomaalaisille yrityksille ja kun teemme tämän katsauksen tilanteesta, voimme selkeästi nähdä, mikäli toimenpidepaketti toimii toivotulla tavalla. Sitten toinen kysymyksenne. Tuota, tuota. Please, madam. Uh, the second question was about... Kysymys koski korruption tarttumista julkisissa hankinnoissa mówiłam o tym już. Ja uważam z mojego doświadczenia. Tästä jo puhuin aikaisemmin. Kokemukseni osoittaa, Gromnych jakby działań śledczych i dochodzeniowych. Osoittaa, että ilman äärimmäisiä toimia rikosvastaisessa toiminnassa voidaan toimia tällaista ilmiötä vastaan, että järjestelmä kunnollisella avoimella tavalla, jotta voidaan nähdä, miten rahoja käytetään, mihin sitä käytetään. Ja näin pitää voida seurata koko prosessia, kun on julkisia varoja käytetty. Minulla on myönteisiä kokemuksia tältä alueelta, joten voin puhua tästä aivan avoimesti ei sen täydy olla mitenkään vaikea, vaan tässä voidaan onnistua. And the chair is yours. Thank you. The good news. Nyt teillä on äh, puheen äh, johtajuus. No niin, hyvä uutinen on se, että teillä on nyt neljäsosa kysymyksistä takananne. Ja seuraavaksi on Neuklis Silikiotis Guesta. Kiitos. Rouva Bienkowska. kuten kaikki sanovat, PK-yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka. PK-yrityksillä on kuitenkin ongelmia. Δεν ακούσαμε κάτι συγκεκριμένο. Επίσης για... PK-yrityksiin kohdistuu monenlaisia paineita valtavan paljon, ja eräs näistä ongelmista on pääsy rahoitukseen. PK-yrityksille ei ole riittävästi rahoitusta tarjolla. PK-yritykset kilpailevat tietenkin aina myös suurten monikansallisten yritysten kanssa. Ja tämä on erityisen suuri ongelma erityisesti tuolla eteläisen Euroopan jäsenmaissa, muun muassa Kyproksella, kun pk-yritykset joutuvat tällaisen epätasaiseen kilpailuun ja, ja tämän tyyppistä ongelmaa on esiintynyt muissakin ohjelmamaissa. Voisimmeko helpottaa pk-yritysten elämää jotenkin? And your answer. Ja vastaus, kiitos. Jego portfolio, zarówno ta związana... Oman salkkuni tehtävät keskittyvät muun muassa juuri pk-yrityksiin, mutta myös muihin tärkeisiin tavaroiden ja palveluiden markkinoihin liittyviin asioihin. Kaikilla näillä on yksi yhteinen ulottuvuus ja se on se, että helpotetaan pk-yritysten elämää, luodaan uusia työpaikkoja. Me kaikki tiedämme, että teollisuus ei ole olemassa tyhjiössä. Kaikki asiat riippuvat toisistaan, ovat yhteydessä toisiinsa. Toivon mukaan ensi vuoden alkupuolella voin esitellä teille uuden teollisuussuunnitelman ja siinä otetaan pk-yritykset huomioon erittäin aktiivisesti. Siinä on lista niistä toimenpiteitä, toimenpiteistä, joita, joista jo teille kerroin, eli pääomien saatavuus, pääsy markkinoille, Nämä ovat asioita, jotka monesti ovat ongelmia pk-yrityksille. Pk-yrittäjät eivät tiedä, kehen pitäisi ottaa yhteyttä. He tietävät oman pankkinsa, mutta eivät mitään sen enempää. He eivät tiedä, minkälaiset instituutiot voisivat auttaa heitä kehittämään toimintaansa. Ja lopuksi vielä parempi sääntely on tässä asiassa todella tärkeää, kuten sanoin edustaja Foxille äsken mutta ei ainoastaan se lista, jolla pyritään karsimaan kaikkein raskaimmat lait pk-yrittäjien kannalta, vaan viittaan tässä kaikkeen EU-lainsäädäntöön. Sitä voidaan tarkastella pk-yrittäjien näkökulmasta. Pk-yritysten ongelmat ovat eri puolilla Eurooppaa samanlaisia ja niitä vastaan täytyy taistella kaikkialla. Totta kai ongelmia on myös kansallisella tasolla, mutta meillä on tässä oma osamme tehtävänä. Mr. Pascal Durand. Seuraavaksi edustaja Pascal Durand vihreistä. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsenehdokas, te juuri sanoitte, ja se on hyvä, että olette todella pidätte tärkeänä tuotanto- ja ympäristökysymyksiä ja kestävää kulutusta myös. Te varmasti tiedättekin, että Euroopan talous- ja sosiaalineuvosto eilen yksimielisesti antoi lausunnon, joka koski kestävämpää kulutusta koko tuotteiden elinkaaren aikana, ja tästä tiedotetaan myös kuluttajia. Tässä pyritään vähe- tuotteiden elämää pyritään vähentämään, tai näin voitaisiin palauttaa kuluttajan luottamus, mutta myös lisätä taloudellista suorituskykyä eurooppalaisissa yrityksissä ja voisimme vähentää jalanjälkeämme. Kysymykseni on seuraava. Aiotteko te ryhtyä aloitteisiin, jotta tuotteiden käyttöikä sisämarkkinoilla kuuluisi olennaisiin tuotteen erityispiirteisiin. Onko teillä suunnitteilla taistella tällaista ohjelmoitua tuotteiden vanhenemista vastaan? Dziękuję bardzo. Tak mam taki plan, ponieważ każdy kto... Kiitoksia. Kyllä aion näin tehdä, koska kaikki, jotka ovat olleet mukana toimissa niin pitkään kuin minä. Tehän tiedätte, että 70-luvulla tuotteet toimivat 20 vuotta ja nyt ne menevät rikki viiden vuoden kuluttua, mutta tässä kolikolla on kyllä kaksi puolta. On totta, että me tarka- tulemme tarkastelemaan tätä asiaa, jos tämä on epäreilu kaupallinen käytäntö, sellaisen pitää loppua. Ja kuluttajien täytyy voida saada kunnoista tietoa aiheesta. Toisaalta meidän pitää toimia tässä varovaisesti, että me rajoita kilpailua teollisuudessamme. Mutta kyllä tartun tähän asiaan, koska mielestäni tämä on yleinen kokemus, joka meillä kaikilla varmasti on. And the next question. Ja seuraavaksi edustaja Margaret Parker. Afternoon. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää komission jäsenehdokas. Ainoastaan komissio äh, saa tehdä lainsäädäntöehdotuksia. Äh, kirjallisessa äh, vastauksessa sanoin, että meidän täytyy vähentää byrokratiaa. Joten kuinka paljon EU-lakeja, asetuksia tai direktiivejä aiotte ähm, poistaa? Lainsäädännön takaa koskettaa erityisesti PK-yrityksiä, jotka eivät pysty samanlaista hallinnollista taakkaa maksamaan kuin suuryritykset. Äh, suuryritykset haluavat, että EU luo uusia säädöksiä, koska tietävät, että uudet kilpailijat eivät pysty mm, sitten pääsemään markkinoilla. Onko teillä koskaan ollut äh, yksityisillä markkinoilla äh, palkallista työtä? Olen nigdy pracownikiem prywatnego sektora, natomiast... E, Minulla minä olen 20 vuoden ajan työskennellyt pk-yritysten tukivälineiden parissa, joten minulla on kyllä äh, tietoa niistä ongelmista, joita pk-yrityksillä on vääränlaisen säädösten takia Euroopassa ja kansallisesti, koska kaikilla e, jäsenvaltioilla on byrokratiaan liittyviä ongelmia, jotka vaikeuttavat tai tekevät jopa mahdottomaksi sen, että pk-yritykset pystyisivät toimimaan vapaasti. Mutta kuten sanoin, tässä vaiheessa en voi sanoa, että nyt otamme käyttöön yhden, uuden säädöksen ja sitten poistamme kaksi vanhaa, mutta voin luvata teille, että tämä uudistus, joka alkoi jo viime kaudella, se tulee jatkumaan. Ja haluan katsoa, mitkä säädökset olisi kumottava ja aion tietenkin varmistaa, että uudet säädökset rajoittuvat vain kaikkein tärkeimpiin. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Niklas Payne. Madame le commissaire, euh, dans un arrêt du... Niin, Rova Bienkowska. Nyt on ryhdytty hyvin protektionistisiin toimiin, muun muassa sosiaalialan dumppauksen vastustamiseksi. Euroopan parlamenttikin on näihin toimiin osallistunut muun muassa maailman kauppajärjestö on hyväksynyt tällaisia hyvin neoliberaaleja toimenpiteitä, joilla työpaikkoja on kadonnut valtavasti markkinoilta. Se on varmasti ollut suuri nöyrytys tietyille toimielimille. Tässä hallinnon alat ovat tehneet varsinaisen itsemurhan ryhtyessään tämän tyyppisiin toimenpiteisiin. Ja Eurooppa on näyttänyt, että se ei usko enää tiettyihin aloihin lainkaan, kun työpaikkoja valuu pois Euroopasta. Kysymykseni, Rova Bienkowska, kuuluu, että kuinka takaisitte eurooppalaisen talouden itsemääräämisoikeuden tai suvereniteetin, miten suojelisitte työpaikkoja, teollisuutta, kansaa Euroopassa, joka on nyt jatkuvasti uhattuna? Dziękuję bardzo. Kiitos. aiemmassa puheessa niin puutuin tähän asiaan, mutta otin se sieltä pois, kun pyrin lyhentämään puhetta. Mutta toistaisin sen, mitä siellä puheessani oli, eli en pyri seuraa, seuraamaan minkäänlaista dogmaa tässä. Niistä halutaan eroon. No se, että olisimme johtaja työpaikkojen luomisessa – ja että tuotamme korkealaatuista hyvinvointia kansalaisillemme, ne asiat pitävät edelleen paikkansa ja siihen, sitä varten tarvitsemme järkevää politiikkaa. Me tarvitsemme hyvin kattavan lähestymistavan, joka kattaa kaikki asiat teollisuuspolitiikasta pk-yrityksiin asti. Meidän tulee noudattaa korkeita standardeja joita me olemme asettaneet itsellemme, vaikkakin ne asettavat meidän, meidät hiukan epäedulliseen asemaan kansainvälisessä kilpailussa. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy puolustaa omia intressejämme entistäkin aktiivisemmin. Minusta ne välineet, joita meillä on jo käytössämme, tulisi ottaa järkevällä ja asianmukaisella tavalla käyttöön jotta pääsemme tasapainoiseen neuvotteluasemaan kansainvälisessä kaupassa. Ja toisaalta sitten on selvää, että Eurooppa ei voi eristäytyä muusta maailmasta. Me osallistumme maailmankauppaan kolmansien maiden kanssa. Ja tämä osallistuminen on varsin merkittävää, erityisesti innovaatioissa. Eurooppa on maanosa, josta tulee paljon innovaatioita ja niin sen pitääkin olla – meidän tulee varmistaa, että ehdot kansainvälisessä kaupassa ovat samanlaiset molemmille osapuolille. Vastavuoroisuus pätee tässäkin ja standardeita, standardeja tulee noudattaa kuitenkin samaan aikaan. Mrs. Nadine Morano from Edustaja Nadine Morano EPPstä. Si. Madame, pour vous interroger. Kiitoksia. Kysyisin konkreettisesta tapauksesta. Kruvosien yritys on tilanteessa, joka on sama tilanne monissa muissakin pk Hän käsi energian hinnan noususta. Kaasu ja sähkö on 20 prosenttia liikevaihdosta 2 miljoonaa euroa vuodessa. Joissakin, joillakin teollisuuden alueella energian hinta on 40-65 prosentin tuotannon kustannuksista. Sitä paitsi tekstiilissä, tekstiiliviennissä on myrkyllisiä aineita kun näitä äh, pyritään, se pyrkivät noudattamaan äh, ympäristösääntöjä ja tämä tarvits, vaatii huomattavia investointeja. Oletteko valmis parantamaan yritystemme kilpailukykyä, jotta voidaan kehittää äh, liuskakaasun käyttöä ja tukea ta- taloudellisesti pk-yritysten investointeja, jotta voivat täyttää ympäristövaatimukset ja voitaisiin käyttää hyväksi tätä komission ottamaa 300 miljardia euroa, josta se on ilmoittanut. Bardzo dziękuję za to pytanie, pani poseł. Rzeczywiście... Kiitoksia tästä kysymyksestä. Niin, minä mainitsinkin, että energian hinta Euroopassa on korkeimpia maailmassa ja näin on aivan mahdotonta, että taloutemme pysyy kilpailukykyisenä. On selvää, että meidän täytyy tehdä kaikkemme, koska energialähteiden valikoima on päätös, joka tehdään valtiotasolla, ei sitä tehdä Euroopan tasolla, joten meidän täytyy pitää kiinni normeista, jotka on asetettu EU-tasolla, mutta mitä tulee varsinaiseen energialähteiden valikoimaan jäsenvaltioissa, niin se on riippumaton päätös, joka jäsenvaltiossa tehdään. Ja kiistatta energian saanti, sen hinta on aivan avainasemassa kilpailukyvyn kannalta. Eilen herra Kanjete, komission e- joka mainitsi tarpeen huomattaville investoinnille, mitä tulee infrastruktuuriin ja energiamarkkinoiden kehittämisen Euroopassa. Haluaisin tehdä kaikkeni tukeakseni häntä tässä hankkeessa. Mielestäni on erittäin tärkeää varmistaa, että käytämme kaikkia energian, mahdollisia energialähteitä otamme ne kaikki huomioon. Te mainitsitte liuskekaasun, mutta tietysti meidän pitää tässä ryhtyä tiettyihin turvatoimiin ja ottaa ne huomioon. Uskon, että tämä on yksi kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä. Ajatellen koko komissiota on, ja kuten te sanoitte, enemmistö Suurin osa laskusta liittyy energian hintaan ja meidän pitää tälle jotakin pystyä tekemään. Grazie. Oli migliorare l'accesso delle te aiotte helpottaa pk-yritysten ähm, pääoman saantia. Miten aiotte konkreettisesti tehdä sen, koska Euroopan investointipankka antaa äh, rahoitusta erilaisten rahoituslaitosten välille, jotka asettavat erilaisia ähm, vaatimuksia lainoille, mutta yritykset sanovat, että asiat tulevat myöhässä ja hitaasti, eivätkä se toimi. Aiotteko muuttaa tätä järjestelmää? Yrittäjyys 2020 puitteissa EU aikoo taata e- erilaisten yrittäjyyksien tasa-arvon. Miten aiotte varmistaa tämän esimerkiksi esimerkiksi osuusyhtiöt ja erilaiset muut yrittäjämuodot ovat samalla lähtöviivalla miten voisimme päästä ulos kriisistä ja ratkaista yritysten rakenteellisia ongelmia. Miten aiotte helpottaa tällaista yrittäjien verkoston luomista? Kiitoksia. Euroopassa alue kehitysrahastot ovat tärkeä tukiväline PK-yrityksille. Sen lisäksi meillä on Euroopan investointirahasto ja Euroopan investointipankki. Investointirahasto on ollut hyvin menestyksekäs siinä, että se on antanut lainaa, lainavälineitä jollekin jäsenvaltioille. Sitten meillä on myös komission kosmeväline. Meillä on 2,3 miljardia euroa siinä ja kaikkia näitä välineitä käytetään hyvin aktiivisesti. Minä kyllä ymmärrän, että kun on tällainen yrityksiä koskeva väline ja siinä on julkista määrärahaa, niin sitten hyvin tarkkaan kyllä katsotaan, että mihin nuo rahat menevät. Ja lykkäyksiä voi olla, viivästyksiä voi olla, määrärahojen maksussa, mutta tämä johtuu operaattoreista. Me aiomme painostaa operaattoreita, jotta välineet olisivat yksinkertaisia. Erityisesti ne, e, jotka on tarkoitettu pienimmille yrityksille tai e, uusille yrityksille, niin ne tulee yksinkertaisia, koska muuten ne eivät toimi. Meillä oli laillisia ehdotuksia liittyen hän PCn PK-yrityksille, eli PK-yrityksille laskua maksettua 30 päivän sisällä, e, eikä 60, kuten aikaisemmin, mutta minä kyllä tiedän, että pk-yritykset voivat mennä konkurssiin, jos ne joutuvat liian kauan odottamaan maksua jostain laskusta eh, tai palvelusta, jonka ne ovat tarjonneet. Joten tällaiset eh, toimenpiteet tulevat olemaan ihan käsin kosketeltavasti eh, vaikuttavia yrityksille. Industrialisaatio Hyvä komission jäsenehdokas. Euroopan uudelleen teollistaminen olisi hyvin tärkeää kaikkialla Euroopassa. Me kaikki tiedämme tämän hyvin. Me tiedämme, että vähemmän teollisuutta merkitsee vähemmän työpaikkoja ja se tarkoittaa sitä, että suuri osa nuorista lähtee muualle, kuten on tapahtunut Puolassa. Tiedän, että monissa Etelä-Euroopan maissa on sama ongelma. Energian hinnat on jo otettu täällä esiin. Euroopassa energian hinnat ovat nelinkertaiset esimerkiksi Yhdysvaltoihin verrattuna. Te mainitsitte, että haluatte sijoittaa uudelleen teollistamiseen, ja vähähiiliseen lähestymistapaan. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Tarkoittaako se, että te kannatatte hiilen käyttöä energialähteenä? Haluaisitteko esimerkiksi vähentää tämän tyyppisen polttoaineen käyttöä? Voin toistaa sen, mitä sanoin aiemmin, ja siihen yksi uusi lause päälle tämä energiasekoitus, joka meillä nyt on, se on jokaisen jäsenvaltion omassa päätäntävallassa. Jokainen jäsenvaltio päättää itse, minkälaista energiaa, mistä lähteestä se käyttää, minkä, minkä verran. Totta kai EUn asetuksia tulee noudattaa. Tiedätte, että piakkoin on tulossa huippukokous, jossa päätetään Euroopan unionin ilmastopolitiikasta – ja nämä teidän mainitsemanne asiat otetaan siellä esiin, mutta me voimme varmasti vaikuttaa päätöksiin ja ratkaisujen löytymiseen tässä asiassa monella eri tavalla. Toistaisin vielä sen, mitä sanoin aiemmin. Energian hintoja Euroopassa on saatava alas. Hiili on energiamiksissä eräs lähde. Ja monet jäsenvaltiot käyttävät sitä erittäin paljon ja voivat toki sitä jatkaa, kunhan noudattavat Euroopan tasolla tehtyjä päätöksiä. Mr. Gabrandi from Al- Seuraavaksi edustaja Gabrandi Aldesta. You, Madam Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Rova Vienkovska resurssitehokkuus liittyy siihen, että käytetään kestävällä tavalla luonnonvaroja raaka-aineista, elintarvikkeeseen, ilmaan, veteen, ekojärjestelmiin ja se, tällä tavalla voidaan muuttaa Euroopan talousmallia. Lippulaiva-aloitteena 2020 strategiassa on, tässä on ratkaisussa asemassa, kun varmistetaan kasvu- ja työpaikat. Se tuo huomattavia taloudellisia mahdollisuuksia, laskee hintoja ja edistää kilpailukykyä EU:ssa. Siinä säästyy yli 600 miljoonaa euroa joka vuosi, miljardia euroa komission laskelmien mukaan. Oletteko te samaa mieltä siitä, että resurssitehokkuuden pitäisi olla EUn teollisuuspolitiikan ava- ytimessä? ja se ei liity pelkästään vahvasti kasvuun, vaan nämä myös vahvistavat toisen. Aivan erityisesti, oletteko samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme selkeitä indikaattoreita ja tavoitteita resurssitehokkuudessa? Kiitos. E, Kiitos. Mitä tulee ensimmäiseen kysymykseen, olen täysin samaa mieltä. Minäkin uskon, että yksi resurssipolitiikkamme tavoitteista on täytäntöönpanna raaka-ainealoitetta. Siinä on kyse toimitusvarmuudesta, saatavuudesta kohtuuhintaan. Se kattaa niin neuvottelut kolmansien maiden kanssa ja aivan erityisesti mitä tulee avainraaka-aineisiin. Ja tietysti myös nämä riippuu riippuvat meistä. Tutkimus ja innovaatio raaka-aineiden kohdalla ja tutkimus, ää, äh, tehokkuus liittyvät tähän, mutta kyse on myös kilpailukyvystä. Ja tässä pitää ottaa huomioon myös jätehuolto ja kierrätys. Ja kun ajatellaan uusia markkinoita kierrätystuotteille, sekin liittyy tuotteiden elinkaaren, joka äsken tuli esille. joten olen samaa mieltä. Energiatehokkuus, voimavarapolitiikka ei suinkaan haittaa teollisuutta, vaan tukee sitä. Kiitos. And a second question from Mr. Dennis de Jong from the GUE Group. Ja toinen kysymys herra Dennis Dionilta GUE-ryhmästä. Koska, ik heb een tweede vraag en ik hoop dat we nu echt tot zaken kunnen komen. Kiitoksia. Minulla on toinen kysymys ja toivottavasti voimme mennä nyt yksityiskohtiin. Yksi eh, meistä varmaan, me olemme varmaan kummatkin samaa mieltä siitä, että pk-yritykset ovat etusijalla. Niihin kohdistuu erilaiset rikolliset toimet myöskin franchising-alalla. Ja voisitteko kertoa meille tarkkaan, millaisiin käytännön toimiin aiotte ryhtyä näillä aloilla? Nämä ovat aloja, jotka Euroopan parlamentti on maininnut aloina, joissa meillä voisi olla yhteisön aloite, ja kyllä meidän täytyy ryhtyä toimeen. Kiitoksia. PK-yritykset kyllä, mutta tietenkin myös teollisuus ja teollisuuspolitiikka, koska nämä asiat liittyvät toisiinsa. Kaikissa näissä tapauksissa olen sitä mieltä, että meidän täytyy varmistaa, että kaikki epäreilut käytänteet, kaikki epäreilut käytänteet ovat äh, sellaisia, joita meidän täytyy torjua. Kuten sanoin äh, alkupuheenvuorossani, aion äh, kyllä yrittää torjua kaikkia tällaisia epäreiluja mm, käytänteitä, erityisesti kun on kyse palveluketjuista. Mainitsitte franchising-yritykset, mutta ei pelkästään niitä. Niin pian kuin mahdollista meidän tulisi katsoa asiaa ja tehdä suunnitelma näiden ongelmien äh, torjumiseksi, jotta kuluttajien ja työntekijöiden suoja varmistettaisiin. Kaikki nämä kysymykset, jotka liittyvät teollisuuteen ja pk-yrityksiin, olisi otettava, niin olisi otettava se huomioon ja aion todellakin epäreiluja käytänteitä torjua. Herra Ekosultes vihreistä. Thank you for floor, madam. Kiitos puheenjohtaja. Rova Bienkowska, te sanoitte, että julkisten hankintojen järjestelmät ovat eräs teidän prioriteeteistanne. Tämä on hyvä uutinen veronmaksajille ja myös julkisten varojen käytön kannalta hyvä uutinen. Meillä on uusia direktiivejä tähän asiaan ja meillä on myös uusi väline tähän joka pyrkii takamaan sen, että myös sosiaaliset aspektit otetaan julkisissa hankinnoissa huomioon, eikä ainoastaan hintaa. Kysymys tähän liittyen. Mitä te olette valmis tekemään, jotta tämä kehitys, jota nyt julkisissa hankinnoissa on saavutettu, säilytetään – ja ettei tätä kehitystä vaaranneta näissä Yhdysvaltain kanssa käytävissä kauppaneuvotteluissa? Kiitos. Julkisten hankintojen toimenpidepaketin täytäntöönpano on sellainen asia, josta minä en voi ottaa kunniaa. Se tapahtui tänä keväänä. Minä voin nyt vain katsoa, kuinka toimeenpano tapahtuu ja valvoa sitä. Tähän liittyy kaksikin asiaa. Ensimmäiseksi se, että ulkomaiset yritykset voivat osallistua vain hyvin rajoitetulla tavalla toisen jäsenvaltion julkisiin hankintoihin ja sitten myös pk-yritysten osallistumisessa julkisiin hankintoihin on ongelmia. Euroopassa, Euroopasta löytyy hyviä käytäntöjä muun muassa Portugalista. Siellä on otettu käyttöön erityinen julkisten hankintojen järjestelmä ja välittömästi PK-yritysten määrä julkisissa hankinnoissa kasvoi. On siis todettu käytännössä, että tuo on mahdollista, kunhan järjestelmä on tarpeeksi yksinkertainen. Tämä liittyy kuitenkin myös hallintoon ja muihin asioihin, jotka olen tässä maininnut. Mutta meillä on tässä hyvä esimerkki. Jos valtiot käyttäisivät sähköisiä julkisia hankintoja laajemmin, silloin varmasti myös pk-yritykset pääsisivät paremmin mukaan. And the last question of the first half. Ja viimeinen kysymys ensimmäisellä puoliskolla sen jälkeen, eh, ennen kuin annan puheenvuoron jälleen Jerzy Busekille, on EFDDstä Margaret Parker. Kiitoksia näin. että teillä on tutkinto julkista hallinnosta ja tämä on johtanut alan töihin, kunnes teidät nimettiin, ei valittu, vaan nimettiin infrastruktuuri- ja kehitysministeriksi. Jos sallitte ja eilen erehdy, te olette todellinen byrokraatti, niin kuin herra Hilkin. Teillä ei ole koskaan ollut valittua, äh, teillä ei ole koskaan valittu mihinkään tehtävään nimityksenne vain hyväksytään täällä Euroopan parlamentissa ja vain komissio voi aloittaa että muutet, sen, että muutettaisiin EU-asetusta. Jos teidät päättäisiin kumoamaan lainsäädäntöä esimerkiksi työaikadirektiiviä, voitteko te ura, ura byrokraattina antaa selkeän lupauksen siitä, että tekisitte näin? Proszę mi wierzyć, że znam rolę zarówno prezydent, Voitte uskoa minuun, että tiedän, mikä on kansallisten parlamenttien rooli, samoin mikä on Euroopan parlamentin rooli. Ehkä on joitakin, on joku väärinkäsitys tässä vallalla. Ja vielä viikon ajan olen yksi senaattoreista Puolan tasavallassa, joten se on kyllä tehtävä, minut on valittu, joten kyllä minulla jonkin verran kokemusta on myös tällaisista tehtävistä. Ja tie, toistan vielä, että tunnen Euroopan parlamentin roolin ja voin vakuuttaa teille, että jatkossakin haluan harjoittaa hyvää yhteistyötä teidän kanssanne erittäin aktiivisesti, enkä millään tavalla ylittäisi rajaa, jonka otitte esille siitä, että edustan sen tietynlaista byrokratiaa. Toivon, että saatte tutustua minuun paremmin, ja kun näin teette, niin ymmärrätte, että en ole mikään byrokraatti. Mielestäni julkinen hallinto voi toimia hyvällä, terveellä tavalla. Ei tämä ole niin kuin aikaisemmin. Nykyaikainen julkinen hallinto voi todella toimia tehokkaasti, ja jokainen virasto, jossa minä olen tehnyt työtä tähän, tähän mennessä, on toiminut juuri näin Voin vakuuttaa teille, että kaikki oikeudet ja velvoitteet, jotka minua koskevat ja sama koskien omia vastuutehtäviäni tulevana komissaarina, tulen ottamaan huomioon suhteeni ja velvoitteeni Euroopan parlamentin suuntaan. Kiitos. Uh, well, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Ja seuraava puhuja on herra Ivaskevich. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsenehdokas. Täällä on sanottu jo hyvin paljon pk-yrityksistä. Ehkäpä, koska ne kärsivät byrokratiasta ja hallinnollista esteistä, mutta poliitikot eivät välitä tästä, vaikka ne luovatkin eniten työpaikkoja ja BKTtä Euroopassa. Tuleeko tämä muuttumaan? Se riippuu kovasti teistä, hyvä komission jäsenehdokas. Kun yritätte helpottaa säädöksiä ja vahvistaa vapaakauppaa, niin muistakaa, että teillä on paljon tukijoita täällä parlamentissa. Haluamme, tiedämme, että haluatte vähentää byrokratiaa ja tulemme teitä siinä tukemaan, mutta haluaisin tietää seuraavaa. Haluatte Euroopan teollista pohjaa vahvistaa. Toisaalta tuette tämän haitallisen energiapaketin hyväksymistä, jonka seurauksena yritykset tulevat sulkemaan oviaan Euroopassa. Kiitoksia. Kiitos. Olen samaa mieltä siitä, että pk-yritykset kärsivät eniten sekä eurooppalaista että kansallisesta lainsäädännöstä. Toiseksi kiitoksia tuen osoituksestanne. kaikki ne asiat, jotka sanoin olemassa olevan lainsäädännön äh, arviointi, lainsäädännön tarkastelu, äh, pk-yritystestin kautta, vaikutusten arvioinnit ennen ja mahdollisesti äh, myöskin jo suunnitteilla olevan lainsäädännön suhteen. Mutta puheenvuoroni toisen osan kanssa en voi olla samaa mieltä, kuten sanoin aluksi uudelleen teollistaminen Euroopassa ja korkeiden ympäristöstandardien ylläpitäminen eivät sulje toisiaan pois. Kummatkin voidaan toteuttaa, Jotakin päätöksiä on tehty. Meidän täytyy ajatella Euroopan tulevaisuutta, omaa me lastemme tulevaisuutta. Kaksi asiaa, jotka ovat tärkeitä. Uudelleen teollistaminen luo työpaikkoja. Tämä koskee myös pk-yrityksiä koska ne liittyvät toisiinsa. Teollisuus, pk-yritykset, palvelut ja innovaatio ovat kaikki yhtä ja samaa. Yhtään näistä elementeistä ei voi ottaa paketista ulos. Ja tämä ei kuitenkaan mene ympäristönsuojelua vastaan Euroopassa. Nyt odotamme, että neuvosto keskustelisi tästä lokakuussa. Katsotaan sitten, mitä päätöksiä siellä tehdään. Eh, eh, Kiitoksia, hyvä komission jäsen ehdokas tästä vastauksesta. Ja seuraavaksi edustaja Ildiko Kalpelch. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Rova Bienkovska tästä aloituspuheenvuorostanne ja kiitos, että olette niin sitoutunut sisämarkkinoiden syventämiseen ja niiden toimivuuden varmistamiseen te tunnutte näkevän edessä olevat esteet hyvin selvästi. Niin, eli eräs näistä esteistä on sellainen, että se aiheuttaa ongelmia, kun ihminen muuttaa jäsenvaltiosta toiseen ja haluaa ottaa autonsa mukaan. Parlamentti äänesti tästä viime vuonna, neuvottelut aloitettiin, mutta asia jumiutui sitten neuvostossa, koska neuvosto halusi tästä vaikutusten arvioinnin. Näettekö te tässä jonkinlaisen ratkaisun ulos tästä umpikujasta, joka olisi hyväksyttävä kaikille? Kiitos. Kiitos. Minulla on tästä asiasta kokemusta, samoin kuin varmasti monella teistä. Auton rekisteröiminen toisessa jäsenvaltiossa on tunnistettu erääksi kaikkein vaikeimmista asioista EU-ssa asumisessa. Eli jos haluaa muuttaa toisen jäsenvaltion, ottaa autonsa mukaan ja rekisteröidä sen uudelleen tässä uudessa jäsenvaltiossa, se on äärimmäisen vaikeaa ja siitä on tullut paljon valituksia. Yksi sisämarkkinoiden säännöistä tulisi olla sellainen, että pyrittäisiin vähentämään tätä byrokratian määrää. Pyrittäisiin vähentämään byrokratian määrää, olisi se sitten eurooppalaisella tai kansallisella tasolla, niin että esimerkiksi käytetyn auton saisi mukaansa jäsenvaltioon entistä helpommin. Haluaisin vielä erään seikan ottaa tässä esiin. Ymmärrän, että tällä direktiivillä on tavoitteena yksinkertaistaa tätä prosessia ja se on äärimmäisen tärkeää kansalaisille ja siksi pyrin edistämään tätä asiaa myös neuvostossa mahdollisuuksieni mukaan. Se on 20 tärkeimmän asian listalla. Dziękuję e, pani kandydatce za wypowiedź. Kiitoksia oikein paljon, hyvä komission jäsenehdokas. Seuraavaksi Evelyn Gebhardt puheenjohtaja, hyvä komission jäsen ehdokas, julkiset hankinnat, tälle jo mainittiinkin, ja paketti on 2014 huhtikuussa hyväksyimme. Siinä on jotakin uudistuksia, joita ei mainittu, muun muassa erityisesti kriteerien parempi noudattaminen, kun on kyse työoikeudesta, sosiaalisista oikeuksista ja niin poispäin. Tämä ei koske pelkästään mm, hakevaa yritystä, vaan myös alihankkijoita. Miten varmistatte, että pienemmät kunnat, pienemmät viranomaiset kuulevat näistä uusista vaatimuksista ja pystyvät niitä hyödyntämään hyvin, koska ne voivat olla strategisesti tärkeitä jonkun alueen kehitykselle. Toinen kysymys liittyy äm, konsessioihin käyttöoikeussopimuksiin. Ja tässähän oli kyse siitä, että synny painostusta eh, vesi- tai muiden palvelujen eh, liberalisoimille, jotka ovat yleishyödyllisiä palveluja. Aiotteko huomioida tämän? Bardzo dziękuję. E, ja o tym krótko wspomniałam, ale rzeczywiście to jest bardzo... Mainitsin e, tämän asian lyhyesti, mutta se on todellakin e, tärkeä muutos julkisten hankintojen paketissa. Meillä on olemassa välineitä, jossa jäsenvaltiot voivat toteuttaa innovatiivisia, ympäristöystävällisiä ja sosiaalikysymyksiin liittyviä lausekkeita niin, että ympäristönsuojelu, innovointi ja sosiaalikysymykset saavat erityisaseman uudessa julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä. Tämä on hieno mahdollisuus pienemmille yksiköille, että tällaisia lausekkeita löytyy julkisista tarjouskilpailuista ja yhdessä kollegoideni kanssa meidän täytyy hyödyntää toimielimiämme tai instituutioita, joiden tehtävä on informoida yrityksiä ja paikallisviranomaisia. Yhdessä aiomme järjestää tiedotuskampanjan, jonka tarkoituksena on välittää tätä viestiä. Tietenkin on kyse myös parhaiden käytänteiden vaihdosta ja eh, juridisista neuvoista, mutta tällainen tiedotuskampanja varmasti käynnistetään pian. Sitten vesihuollosta tai vesihallinnosta. Minulla ei ole mitään tarkoitusta muuttaa sitä, mistä parlamentti ja neuvosto yhdessä ovat päättäneet. Jatkuva vuoropuhelu sidosryhmien kanssa ja kansalaisten kanssa, jotka olivat kiinnostuneita aloitteista. Sitä kyllä jatketaan, mutta muutoksia ei ole suunnitteilla. Kiitoksia komission jäsenehdoksi. Ja sitten Bronislav Piecha. Juncker pani między Kiitoksia. komission valittu puheenjohtaja herra Juncker on sanonut, että hän tulisi myös huolehtimaan eurooppalaisesta lääkevirastosta tietenkin. Tämän viraston työmäärä on varsin huomattava. Niin ehkä teillä ei ole kokemusta tältä alalta, mutta eikö tämä tarkoittaisi sitä, että ei olisi oikeaa tasapainoa siinä, missä maiden lääketeollisuus saa asianmukaista kohtelua ja sillä löydetään oikeat ratkaisut. Haluaisin vain mainita Viagran esimerkkinä. Minä muistan, että amerikkalaiset saivat sellaisen ajatuksen, että itse asiassa tähän liittyy monenlaisia seurauksia, mitä tuli e, e, lääkkeiden hintoihin koko maailmassa. Siis Viagra vaikutti tällä tavalla. Mitä me Euroopassa voimme tehdä, jotta tavallaan voisimme vähentää tällaista epätasapainoa tai kuilua lääketeollisuuden ja kuluttajien kuluttajalaskun välillä. Se pitää heti joutua maksamaan. Ja sitten mitä tulee immateriaalioikeuksiin, mielestäni niin lobbarit tässä voittavat. Panie pośle, mogę pana zapewnić, że... E, Hyvä kollega, voin vakuuttaa teille, että ai, tai muutaman hiukan sanon, niin ne, jotka nyt käsittelevät kysymyksiä, jotka liittyvät lääkkeisiin, niin nyt he jatkossakin toimivat näin, jos minusta tulee komissaari. Nyt vastaukseni teille, minulla ei ole mitään aikaisempaa kokemusta tästä alasta ja vaikuttaako tämä siihen, että minun on se vaikea tämä asia hoitaa, niin vastaus on kyllä ei. Päinvastoin, kuten tiedätte, viime vuonna minusta tuli infrastruktuuriministeri Puolassa ja minä pärjäsin kyllä koko elämäni ja uskon, että koko ammattiuranikin osoittaa, että olen lobbari lopparin pitävä tavallaan, pystyn vastustamaan heitä, voin vastu, va, vakuuttaa, että tällaiset käytänteet kiellettäisiin, kaikissa virastossa, jotka kuvat minun toimivaltaani. Kiitoksia oikein paljon. Ja seuraavaksi herra Philip de Bakker teillä on puheenvuoro. Kiitos. Niin, haluaisin pysyä tässä samassa asiassa. Teille on nyt tullut myös lääkealan valvontatoimia. Se on eräs Euroopan vahvimpia teollisuuden aloja, joita meillä vielä täällä Euroopassa on, ja erityisesti ottaen huomioon vanhenevan väestön. Minulla on pari konkreettista kysymystä. Ensinnäkin, mitä teette tulevassa asemassanne ekosysteemin vahvistamiseksi? Kyse ei ole ainoastaan suurista lääkeyhtiöistä, vaan myös pk-yrityksistä, jotka tarvitsevat tukea uusien lääkinnällisten laitteiden lääkkeiden kehittämisen alkuvaiheissa. Toisekseen, minkälaisia esteitä näette teollisuuspolitiikan puolelta lääkealaan kohdistuviksi? Entäpä sitten jäsenvaltiot? Suurin osa niistä viivytyksistä, joita, joita sattuu, kun uusi lääke on tulossa markkinoille, tapahtuu jäsenvaltioissa. Mitä voitte tehdä, jotta jäsenvaltiot noudattavat eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa erityisesti tällä tärkeällä alalla? Äh, Olkaa hyvä vastaus. Äh, traktowało ten sektor bardzo podobnie do innych. To też jest jakby... Kiitos. No, omassa kysymyksessänne te käsittelitte tätä alaa, lääkealaa, samalla tavoin kuin muitakin aloja, mutta täytyy muistaa, että lääkeala on osa laajempaa teollisuutta Euroopassa. Se on vain yksi teollisuuden ala sinänsä muiden joukossa, mutta lääkealalla tehdään paljon enemmän innovaatioita kuin monella muulla. Siellä tehdään paljon tutkimusta ja siksi muun muassa Horisontti 2020-ohjelmasta tulevia varoja voidaan ohjata lääkealalle – jotta innovaatioita tällä alalla saadaan edistettyä. Raha voidaan ohjata myös alihankkijoille ja pk-yrityksille tällä alalla, mutta ei, ei periaatteessa tämä ei eroa, eroa lainkaan mistään muusta teollisuuden alasta. Pitää kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota ja, ja antaa lisää varoja Meidän pitää varmistaa, että varoja kohdistetaan ennen kaikkea tutkimukseen ja kehitykseen, markkinoille pääsyyn. Ja sitten vielä lääkkeiden hinta on otettava huomioon. Jäsenvaltiot tekevät siinä asiassa päätöksiä itsenäisesti, eikä komissiolla ole tässä päätöksenteossa mitään roolia, mutta korostaisin, että lääkkeiden suhteen saatavuus ja laatu ovat ne asiat, joiden parissa komissio työskentelee. Za odpowiedź na pytanie. Kiitoksia tästä vastauksesta ja seuraavaksi edustaja Sofia Sakorafa. Kirja Biankowska, Kiitoksia oikein paljon. Edustaja Biankowska, puheenjohtaja Juncker sanoi avoimesti, että PK-yritykset ansaitsevat erityishuomiota ja rahoitusta, koska ne ovat erittäin tärkeitä taloudelle, mutta summat eh, seuraavalla rahoituskaudella ovat liian alhaiset ja meillä on myös liikaa byrokratiaa. Koskapa Euroopan unionin eteläosissa, erityisesti ohjelmamaissa, kärsitään säästötoimenpiteistä, niin siellä pk-yritykset ovat erittäin tärkeitä ja ne tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen. Olemme kuulleet siitä, että tarvitaan lisää joustavuutta yksityisissä sijoituksissa. Millaisen muodon tämä tulee saamaan? Ja sitten byrokratian poistamisesta Aiotteko mahdollisesti helpottaa kriteerejä niin, että pk-yrityksiä on helpompi saada rahoitusta? Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia. Todellakin tätä on toistettu varsin paljon tänään tässä kuulemisessa. Nimittäin, että PK-yritykset todellakin ovat Euroopan talouden selkäranka. Kun on kyse hyödykkeistä ja palveluista, joten kyllä täytyy kiinnittää erityisesti huomiota pk-yrityksiin. Haluaisin vain sanoa, että minun mielestäni ei ole niin, että meillä on vähän määrärahoja pk-yrityksille ohjelmissa, jos asia tarkastelee tarkkaan, niin usein määrärahoja vain käytetään väärin tai niiden käyttöaste se on rajallinen, mutta äh, äh, itse määrärahoja ei ole vähän. Jos katsotaan niitä ohjelmia, joita EU-ssa kehitetään ja mitä tehdään aluetasolla eri jäsenvaltioissa, ja sitten äh, jos katsoo yksittäisten valtioiden budjetteja, niin näkee, että kyllä tässä on suurista summista kyse, sadoista miljardeista mutta on löydettävä oikea yhteys pk-yritysten ja budjetin välillä. PK-yritykset eivät halua rahaa asioihin, joita ne eivät oikeastaan tarvitse, tarvitsevat räätälöidyn lähestymistä, vaan se riippuu siitä, millä alalla ne toimivat, millä alueella ne toimivat. Joten se, mikä on erittäin tärkeää, on varmistaa, että että kosmemäärärahat menevät oikeaan paikkaan. Ja yhdessä aluekehityksestä vastaavan pääosaston kanssa yritämme toimia kohdistetummin, koska tiedämme, että useissa jäsenvaltioissa ennenkin pk-yrityksille tarkoitetut määrärahat käytettiin hyvin. Mainitsitte myös yksityiset investoinnit Tietenkin yksityisjulkiset kumppanit, kumppanuudet ovat sellaisia, että niitä pitäisi tukea laajasti. Tiedän, että ne eivät ole kovin suosittuja jäsenvaltioissa, mutta kyllä ne sen ansaitsevat. Kiitos seuraavaksi edustaja Eriksson. Eh, jag är här rakt framför. Täällä edessä. En ödesfråga för mänskligheten. Niin, on erittäin tärkeä kysymys, jonka me kaikki tiedämme. Pystymmekö me muuttamaan ilmastonmuutoksen suuntaa? Eilen kuuntelimme energia-asioista vastaavaa komission ja sen ehdokasta. Hän otti esille riippumattomuuden fossiilista polttoaineista. Hän sanoi, että öljy on tässä avainkysymyksenä. Oletteko te sitä mieltä, että voisitte vaikuttaa jollakin tavalla myös muiden energialähteiden käyttöön, jotta voisimme luopua fossiilista polttoaineista ja jotta voisimme tarttua ilmastonmuutosongelmaan vai jarruttaisitteko pikemminkin tällaista toimintaa ja vaikeuttaisitte muiden energialähteiden käyttöä, erityisesti mitä tulee hiileen Euroopassa? Mogę po raz kolejny e, powtórzyć, że dla mnie... Toistaisin, että teollisuuspolitiikka ei toimi kestävää kasvua tai ympäristöystävältä kasvua vastaan, eikä se tarkoita sitä, että se on vastakohta kaikille toimille, joita tähän mennessä on toteutettu EU:ssa. Kaikki, jotka käyttävät hiiltä, se on eh, oma päätös, miten muokkaavat tätä energialähteiden valikoimaa. Ja ne, jotka käyttävät hiiltä, heidän pitää ottaa huomioon korkeat vaatimukset ympäristöasioissa. Tämän takia heidän täytyy soveltaa kehittyneempää teknologiaa, innovatiivista teknologiaa. Heidän pitää käyttää enemmän rahaa innovaatioon niin, että energian tuotanto näistä lähteistä on myös puhdasta, mutta mielestäni ei ole mitään ristiriitaa energiapolitiikan ja ympäristöpolitiikan välillä. Molempia tarvitaan. Pan Marco Zulo. Pan Marco Zulo. I said Komissaario, designato. Kiitoksia komission jäsenehdokas, tänään sanoitte jälleen kerran, että haluatte harjoittaa nollatoleranssia liittyen palveludirektiivin rikkomuksiin, Bolkestainin direktiivi. Tämä direktiivi on varmasti luonut näitä yhtenäismarkkinoita, jotka ovat Euroopan rakennelman pohjalla. Kuitenkin meillä on ollut useissa maissa nyt hätätilanteita, joissa nousee esiin kritiikkiä, jota ei huomioitu kahdeksan vuotta sitten, kun tämä hyväksyttiin Näiden määdösten, säädösten sokea soveltaminen saattaa haitata kansalaisia ja tällä tavoin äm, ei tarjota palveluita kansalaisille, vaan äh, huomioidaan vain jotain abstrakteja periaatteita. Aiotteko muokata direktiiviä niin, että tehokkaasti voidaan vastata näihin tarpeisiin? Tämäkin on PK-yritysten ääni, jota pitäisi kuulla. Kiitoksia. Bardzo dziękuję. Nie jestem zwolenniczką. Kiitoksia. Minä en ole ö, e, kovinkaan sen puolella, että muutettaisiin jotain, mitä ei ole vielä pantu täytäntöön. Ja ensi vuonna meillä on kertomuksia, saamme raportteja siitä, minkä takia täytäntöönpanossa on puutteita ja hitautta. Ja tämä onkin tärkein kysymys. Miksi joissain jäsenvaltioissa ei ole pystytty panemaan täytäntöön palveludirektiiviä. Ja toistan vielä, että nolla toleranssi niille, jotka eivät sitä ole onnistuneet tekemään. Sitten meidän täytyy analysoida marketteja, ähm, analysoida markkinoita ja äh, katsoa, äh, löydämmekö uusia syitä sille, miksi palveludirektiiviä ei ole sovellettu. Ähm, ja sitten voimme ehkä tehdä muutoksia. Nyt meidän täytyy vain katsoa, miksi sitä ei ole sovellettu. Kiitoksia. Thank you, Mr. Chairman. Benston. First of all, thank you so much for... Kiitoksia hyvästä alkupuheenvuorosta. Mainitsitte COSME-ohjelman ja sen 2,3 miljardia euroa. No se on aika pieni rahamäärä, jos verrataan muihin budjetin osa-alueisiin, investointipankilla, investointirahastolla olisi varmasti monia toimintamahdollisuuksia tässä. Nyt olemme hyvin keskittyneitä julkiseen rahoitukseen, mutta miettiikö komissio lainkaan sitä, kuinka saadaan muita rahoituslähteitä tähän mukaan ja kuinka esimerkiksi varoja eläkerahastoista ja muista yksityisistä rahastoista saataisiin mukaan pk-yritysten rahoittamiseen. Kiitos. Dziękuję bardzo za to pytanie, ponieważ... E, Kiitoksia kysymyksestä. Olen jo luetellut tässä lukuisia välineitä. Te otitte esiin muun muassa COSME-ohjelman ja sen, että se on vain 2,3 miljardia euroa. Mutta muistuttaisin teitä, että alueellista rahoitusta on saatavilla ja sen suuruus voi olla jopa 5 miljardia euroa jossakin yhdessä jäsenvaltiossa. Alueelliset rahastot eivät kohdistu ainoastaan tiettyyn Euroopan osaan, vaan niistä voi hyötyä joka puolella Eurooppaa. Mutta me teemme kyllä kaikkemme kehittääksemme vaihtoehtoisia rahoituksen lähteitä. Kehittelemme muun muassa jonkinlaisia bisnesenkelimalleja – joita voitaisiin toteuttaa sähköisesti ja monia muita asioita niin, että aina ei tarvitsisi käyttää julkista rahoitusta kansallisesti tai Euroopassa. Tutkimme tosiaan muitakin rahoitusmalleja pk-yrityksille. Kiitoksia nyt puheenvuoron saa Edward Martin. Bonjour madame la commissaire désignée. Euh, Päiväkomission jäsenehdokas Italian puheenjohtajavaltainen komissio haluavat herättää tavoitteen saavuttaa 20 prosenttia BKT teollisella tuotannolla vuoteen 20 mennessä. Tekin tämän äsken vahvistitte, mutta jotta tässä onnistutaan, Euroopan täytyy saada itselleen tehokkaita välineitä, mutta myös oikeudenmukaisia välineitä Miten aiotte toteuttaa tämän tavoitteen ja tarvittaessa aiotteko tehdä tästä sitovan tavoitteen? Minkälaisia juridisia välineitä aiotte ottaa käyttöön? Ja sitä paitsi me emme selviydy tästä niin, että standardit laskevat alaspäin. Minkäla- miten aiotte va- varmistaa, puuttua siihen, että tänne tulee paljon tuottotavaraa, jotka eivät vastaa ympäristövaatimuksemme tai sosiaali- tai verotuksellisia standardeja. Tämä vaikuttaa Euroopan talouteen, niin, niin kuin tiedätte, olisi mahdollisuus toimia. Ve, ve, fu, fu, äh, eikö nyt olisi aika alkaa toteuttaa standardeja myös EUn ulkopuolella? Ja VTOkin ottanut huomioon tämän ongelman. Kiitoksia. Ihan totta, minä mainitsin teollisuus, teollisuuden yleisesti ja työpaikkoja menetetään tällä saralla. Tämä on yksi päähaasteista. Puhun tuotannosta ja työllisyydestä teollisuudessa. 2015, niin kuin jo sanoin, tulen esittämään teille tiekartan, joka liittyy kaikkiin toimenpiteisiin, jotka, joilla haluamme varmistaa, että uudelleen teollistuminen myös toteutuu Euroopassa. Tiet Tietenkin tämä tavoite, joka meillä on, 20 prosentin tavoite on tärkeä meille kaikille. Mutta meidän täytyy muistaa, millä tavalla haluamme päästä tähän tavoitteeseen. Ei kaikkia keinoja voida perustella. Esimerkiksi sta- sosiaalisen standardien dumppaus ei ole tällainen Samoin tarvitaan energiatehokkuutta, raaka-ainetehokkuutta. Tätä kautta pystymme varmasti suoriutumaan paremmin. Tietenkin äh, ammattitaito on myös tässä tärkeässä asemassa. Kaikki nämä eri aspektit, joita yhdessä voidaan kehittää yhdessä ympärist- työllisyysasioista vastaavan komissaarin kanssa, pitää sopeuttaa taidot tietyllä alueella teollisuuden tarpeisiin, joita haluamme kehittää kaikki tällaiset mm, askeleet kuuluvat tähän tiekarttaan, joka haluamme 2015 vuoden alussa esittää. Uskon vakaasti, että teollisuus, eikä tämä ole pelkästään minun mielipiteeni, on yksi pää innovaation lähteistä, kun puhutaan energiasta, raaka-aineista myös, ja tämän tien haluamme myös valita ja kulkea sillä. Chciałem teraz Panią prosić, gdyby Pani się mogła może odwrócić do tyłu przez... Jos voisin pyytää teitä nyt ehkä kääntymään äh, tai katsomaan yli oikean olkapäänne, koska nyt eh, sitten toinen puheenjohtaja tulee esittämään kysymyksen. Edustaja Ford. Occasionally we're allowed to ask questions too. Kiitoksia. Te puhuitte sitoutumisestanne parempaan sääntelyyn ja yritysmyönteiseen sääntelyyn. Menneisyydessä komissiosta on tullut sellaisia ehdotuksia, jotka eivät tai joihin liittyen ei ole suoritettu minkälaista vaikutusten arviointia, ja joissakin ehdotuksissa vaikutusten arviointia ei ole tehty kunnolla. Voitteko vakuuttaa, että näin ei tapahdu tulevaisuudessa teidän kaudellanne, vaan että kaikkiin ehdotuksiin tehdään kunnollinen vaikutusten arviointi? Me Euroopan parlamentin edustajat omassa työssämme saatamme huomata, että vaikutusten arvioinnissa on joitakin puutteita tai että joitakin asioita ei ole otettu huomioon, niin voitteko te viedä ehdotuksia takaisin komission käsiteltäväksi? Kiitos, rouva puheenjohtaja. Pelkäsin, että täältä tulee, teiltä tulee tulla vaikea kysymys, mutta vastaus on, että kyllä. But, uh... Uh, I can only inform you that together Erinomaista, mutta voin vain kertoa teiltä yhdessä äh, toisen puheen johtajan kysymyksen kanssa. Minä myös menetin puheenjohtajuuden. Äh, eli meillä on nyt viimeinen neljännes kysymyksistä menossa. Michael Toirer Alderyhmästä. Niin, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Äh, hyvä komission jäsenehdokas. Te mainitsitte Esimerkiksi PK-yritykset lääkealalta sanoitte, että ne olivat tässä ali hankkia yrityksiä, mutta on pieniä yrityksiä, joissa tehdään paljon tutkimusta bioteknologian, lääketeknologian, farmasian alalla. Usein nämä yritykset kuitenkin valittavat siitä, että niiden tutkimuksen vapaus on rajoitettu ja että ne kohtaavat hyvin paljon byrokratiaa ja sääntöjä. Ajatteko kriittisesti kyseenalaistaa nämä säännöt ja ryhtyä toimenpiteisiin, jotta tutkimuksen vapaus lisääntyisi ja pienet ja keskisuuret yritykset kärsisivät vähemmän byrokratiasta. Millaisena näette myös TTIP-sopimuksen Yhdysvaltain kanssa? Miten aiotte siinä varmistaa teollisuuden edut? Bardzo dziękuję. E, przedsiębiorstwa farmaceutyczne. Kiitoksia. lääkeyhtiöt, samoin kuin muut pk-yritykset, saavat erityishuomiota. Mutta olette oikeassa tällä alalla. innovatiivisten pienten yritysten, yritysten, jotka voivat tuoda suuria muutoksia mukanaan siellä voidaan keksiä esimerkiksi uusia lääkkeitä tai hoitomuotoja, niin näiden yritysten määrä on varsin suuri, joten tietenkin aion yrittää tukea niitä byrokratian vähentämisen kautta, mutta myöskin sitä kautta, että helpotan tutkimuksen harjoittamista. Ja toinen kysymys, se eh, minulta meni ohi. Niin, toinen kysymys liittyy eh, TTIP-sopimukseen ja teollisuuden asemaan siinä. Vastaukseni on kyllä, jälleen kerran. Mutta valitettavasti eh, alkuperäisessä puheessani niin en, minulla ei ollut riittävästi aikaa, joten en, voinut tätä asiaa nostaa esiin, mutta tietenkin toivottavasti tuellanne saan tämän salkun ja yksi tehtävistämme on varmistaa, että esimerkiksi autoteollisuudessa nämä asiat otetaan huomioon TTIP-sopimuksessa. Laara Komi, EPP. Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelen komission jäsenehdokasta äh, siitä, että hän on niin päättäväinen sanoissaan, toivottavasti myös äh, teoissaan, uskon sen, erityisesti niiden maiden kohdalla, jotka äh, huomioivat tämän ähm, maksuviivedirektiiviin, mutta eivät sitten sovella sitä esimerkiksi Italiassa. Meillä on 5 miljoonaa, 5 000 yritystä, jotka mm, kaatuvat siksi, koska niiden laskuja ei makseta ajoissa. Joten mitä aiotte tehdä näiden maiden suhteen ja voitaisiinko äm, tässä veroja katsoa yhtenä vaihtoena? Ensin haluaisin puhua Bolkensteinin direktiivistä. En ole samaa mieltä vastauksenne kanssa, koska ongelma ei ole pelkästään vasta soveltaminen. Jotkut ovat soveltaneet, ottaneet käyttöön, mutta toiset ovat sellaisessa tilanteessa, että niiden täytyy muuttaa tätä lakia, jos haluamme todella suojata yrityksiä. Joten oletteko valmis valtio valtiota neuvotella? Puhuja keskeytetään. Thank you for the answer. Kiitos Kiitos. On paljon tietoa, joka osoittaa, että palveludirektiivi on johtanut siihen, että esteitä on kaatunut. Samoin äh, hallinnollinen taakka on vähentynyt erityisesti pk-yritysten kohdalla, mutta edelleenkin kyllä olen kuulolla ja haluan keskustella kaikkien jäsenvaltioiden kanssa olemassa olevista esteistä, mitä tulee direktiivin täytäntöönpanoon. Tulevina kuukausina yri, pyrin täyttämään päivittämään komission tutkimusta vuodesta 20 vuoteen 2012, jossa tehtiin vaikutusarvio äh, valvodirektiivistä. Tiedän, että on maita, kuten Italia, joissa on jo sopeutettu oma lainsäädäntö kerran ja nyt äh, keskustellaan Italian ja komission välillä siitä, aikooko Italia muuttaa lainsäädäntöään vielä lisää. Tästä tullaan vielä keskustelemaan Euroopan parlamentin ja Italian hallituksen kanssa. Olette oikeassa, että joidenkin maiden kohdalla asia pitää toteuttaa useassa eri vaiheessa. Tulen tarttumaan tähän tähän asiaan vielä tulevaisuudessa. Viimeiset kymmenen kysymystä, jotta pidetään kiinti puheajoista. Sergio Cofferati SNDstä. Grazie, signor. Kiitoksia, Rova Bienkowska, Te tiedätte, että Euroopan toimielinten täytyy uudelleen arvioida 2020-strategiaa, äh, joten haluaisin kysyä teiltä, millaisen panoksen te aiotte tehdä tähän uudelleen arvioon, niin mitkä ovat prioriteettinne ja kuinka aiotte vahvistaa sisämarkkinoiden integraatiota ja äh, haluaisin myös tietää mielipiteenne sisämarkkinoiden ulkoisesta ulottuvuudesta – Oletteko sitä mieltä, että täytyy tai tulisi soveltaa vastavuoroisuusperiaatetta muihinkin maihin? Mielestäni se olisi tärkeää erityisesti yhtenäismarkkinoiden tärkeillä sektoreilla, jotka on täällä mainittu. Tarkoitan markkinoille pääsyä, sitten julkisia hankintoja, kuluttajan suojaa, tuoteturvallisuutta, vastavuoroisuusperiaate erityisesti kehittyneempien maiden kanssa olisi erittäin tärkeää, että sen toteuttaa. Bardzo dziękuję. E, uważam... Kiitos. Eurooppa 2020 strategia on hyvin tärkeässä roolissa sisämarkkinoilla. Ja minun vastuualueeseeni kuuluu varmistaa se, että tätäkin pilaria tuetaan tämän niin kutsutun eurooppalaisen talouden ohjausjakson puitteissa. Teen kaikkeni varmistaakseni sen, että sisämarkkinat ovat Eurooppa 2020 strategian toteutuksen keskiössä. Yhteistyöstä kolmansien maiden suuntaan kerroin jo jotakin aloituspuheenvuorossani. Puhuin vastavuoroisuudesta ja molemmin puolin saavutettavista eduista. Ja nämä ovat sellaisia periaatteita, joista pidämme kiinni, eli vastavuoroisuus on tärkeää. Kiitos. Mr. Salini from the EPP. Edustaja Salini EPPstä. Olen täällä. Kiitoksia. Tämä aihe, josta minä haluaisin puhua, on terästeollisuus. Meillä on suuri haaste Euroopassa joka koskee sitä, että voisimme hyödyntää tämän sektorin strategista voimaa. Komissio on sen strategisena sektorina tunnustanut, mutta samanaikaisesti meidän pitäisi ymmärtää, miten voisimme tasapainottaa sitä vaikutusta, joka energian korkeilla kustannuksilla on tämän alan kehittämiseen. Tämä on ala, se, joka tuottaa lisäarvoa, mutta erityisesti se tuottaa työpaikkoja. Tämä koskettaa e, Italiaa, Saksaa, Itävaltaa ja muitakin maita, joten onko meillä mahdollisuus jotenkin e, tasapainottaa näitä kahta tarvetta, eli e, huomioidaan terästeollisuuden strateginen merkitys ja tehän olette olleet aluekehitysministeri. Voitaisiinko aluekehitysmäärärahoja käyttää tähän uudelleen teollistamiseen? Dziękuję bardzo. E, sektor stalowy, o który pan poseł pyta, zatrudnia... Kiitoksia. Terästeollisuus työllistää 350 000 ihmistä Euroopassa ja se on erittäin tärkeä osa teollisuuttamme. Kiitos edellisen komission jäsenen herra Tajanin. Meillä on tilanne, jossa meillä on eurooppalainen terästeollisuuden toimintasuunnitelma. Se valmisteltiin yhteistyössä komission, jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa. Yhteistä kannasta sovittiin ja määriteltiin tie ulos kriisistä sekä Euroopassa että kansallisesti. Puolet toimintasuunnitelman toimista on jo toteutettu. Minä tulen painostamaan jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki eh, niiden toimivaltuuksien kuuluvat toimet tässä suunnitelmassa. Kun on kyse terästeollisuudesta, niin eh, se liittyy moneen muuhun asiaan, eh, kun puhutaan autoteollisuuden tukemisesta, niin silloin tarvitaan erityistoimia myös rakennusteollisuudessa, kun puhumme uusiutuista energiamuodoista, niin kaikki nämä ovat Euroopan terästeollisuuden mahdollisia asiakkaita, joten tukea olisi annettava äh, kummallakin osapuolelle äh, aluekehitysrahastot sitten. Terästeollisuus voi käyttää useita erilaisia rahastoja esimerkiksi innovointiin tai ö, pätevyyksien parantamiseen tai henkilöstön ö, kouluttamiseen. Ja tämä on sektori, jossa on ihmisiä töissä, joilla on hyvin korkeat ammatillinen pätevyys. Kaikki nämä välineet olisi pantava yhteen ja ne olisi pantava täytäntöön johdonmukaisesti Euroopassa. Ja seuraavaksi edustaja Griffin SNDstä. The new komission jäsenet, koska uuden komission pitää toimia kasvavaa sosiaalista ja alueellista epätasa-arvoa vastaan – sen pitää olla ykkös, yksi ykkösprioriteetti. Uuden komission pitää varmistaa, että kehittynyt teollisuuspolitiikka mahdollistaa kasvun toteutuvan sekä kaupunki- että maaseutualueilla ja kaikilla Euroopan alueilla. Meillä ei ole ma- tila- emme voi olla varaa enää jättää varaa siihen, että kasvussa jäädään jälkeen missään. Kuten te sanoitte, sitoutunut toiminta komissiossa. Sen pitää vaikuttaa siihen, että saadaan aikaan vahva sosiaalinen ulottuvuus EUn taloudelliseen ohjaukseen ja teollisuuspolitiikkaan ensinnä. Minkälaisiin toimiin aiotte ryhtyä, jotta voidaan sulkea sekä sukupuoli että etnisten ryhmien kärsivä, kokema kuilu yritysmaailmassa. Minkälaisiin erityistoimiin aiotte ryhtyä, että varmistetaan sen, että eriarvoisuus alueiden välillä investointien ja äh, kasvun kohdalla poistuu ja että kans, äh, et, ja kansalaisemme, erityisesti nuoret, hyötyvät kasvusta ja uus, uusista työpaikoista. Kiitos. Bardzo dziękuję. E, Kiitos kysymyksestä. se, mistä puhuitte, on itse asiassa yksi aluepolitiikan tavoitteista, koska yksi aluepolitiikan tavoitteista on poistaa eroja, kuiluja, eriarvoisuutta, mitä tulee kasvuun eri puolilla. Kuten te tiedätte, aluepolitiikka on ehkä hiukan aliarvostettua monissa maissa, mutta se kuitenkin toteutuu kaikissa jäsenvaltioissa. Jos me näemme, että kasvuongelmia on tietyllä alueella, silloin me toimimme sen suhteen. En halua puhua nyt liikaa aikaisemmista kokemuksista, mutta voitte uskoa, että aluepolitiikka kyllä voi toimia ihan hyvin. Sen, siihen liittyy välineitä, joilla voidaan poistaa erilaisia kuiluja ja esimerkiksi Euroopan sosiaalirahasto, jolla on tavallaan hiukan huono maine Euroopassa ja se on kyllä perusteetonta. Se voisi kuitenkin auttaa tämän tyyppisissä, tämän tyyppisissä kysymyksissä. Mainitsitte esimerkiksi vähemmistö- ja sukupuolikuilut ja nuoret. Juuri tätä välinettä voisimme tässä käyttää, sitä vain pitää käyttää oikein, koska se on saatavilla käytettävissä. Tietysti tulen puhumaan kollegoille, jotka ovat vastuussa aluepolitiikasta näissä kysymyksissä. Minulla on kokemusta, joten olen varma, että tämä tulee olemaan yksi eh, erittäin tärkeä henkilökohtainen kokemus, jota voin hyväksi käyttää yhteistyö paikallisviranomaisten kanssa, mutta myös eh, ryhmät vähemmistöt, jotka on suljettu pois valtavirta yhteiskunnasta, joten varmasti voimme käyttää tätä hyväksi kaikilla alueilla, erityisesti siellä, missä sitä kipeimmin tarvitaan. Kiitos. Langen. Kiitoksia, hyvä komission jäsenehdokas. Minäkin haluaisin itse asiassa esittää teille kysymyksen äh, lääketuotteista. Salkussani tämä onkin kysytty paljon, olette vastannut hyvin laajasti, joten nyt minulla on täysin erilainen kysymys. Minä äh, haluaisin tuntea paremmin ihmisen, joka vastaa näin tärkeästä alasta. Kun 89 äh, Puolassa hallinto kaatui, olitte nuori tyttö. Miten koitte tuon ajan? Mitä opitte siitä? Ja mitkä ovat äh, tärkeimmät asiat, jotka viette mukananne Brysseliin? Skakujące pytanie. E, ja, ja raczej wykorzystam. Kiitoksia. Yritän käyttää paremmin enemmän kokemusta vuoden 1989 jälkeen Puolassa. Myös yksityiselämässäni Ähm, kokemuksiin on hyvin erilainen. Viiden vuoden ajan äh, olin pelkästään äiti ja palasin työelämään vasta kun lapseni olivat kasvaneet hiukan. Ja ammatillinen elämäni alkoi vasta vuonna 1994, kun olin 30-vuotias. Ja silloin menin koko tien. Lähdin ihan ruohonjuuritaselta ja sitten ylöspäin. Ehkä kaikki nämä tehtävät eivät olleet tehtäviä, joihin minut valittiin. mutta se, miten olen saavuttanut tänä päivänä, sen olen saavuttanut ihan itse. Ja aluksi nämä olivat asioita, jotka liittyivät enemmän aluepolitiikkaan, mutta se on niin suuri osa Euroopan unionin politiikkaa, että se antaa kyllä valtaisaa kokemusta. Se on kovin laaja ala, koska kuten tiedätte, aluepolitiikassa rahoitetaan kaikenlaista teollisuudesta ihan sosiaalisiin kysymyksiin äh, asti, esimerkiksi vähemmistökysymyksiin. Minä en ole välttämättä asiantuntija, mutta pystyn äh, luomaan oman mielipiteeni äh, kaikista asioista ja toivottavasti myös ruohonjuuritason kokemukseni auttaa minua tule, pääsemään oikeaan tavoitteeseen ja olen hyvä henkilöstöhallinnoija. Kiitoksia. Dziękuję za to pytanie, chociaż było trochę krępujące. Kiitoksia kysymyksestä, vaikka se ei ollutkaan kaikkein eh, helpoin. Maria Grappini. Eh, kiitoksia eh, puheenjohtaja ja komission jäsen ehdokas, olen hyvin tarkkaan lukenut vastauksenne kirjallisiin kysymyksiin pyytäisin, että olisitte vähän konkreettisemmin. Siksi äh, esitän vielä kaksi, kerran kaksi kysymystä. Pyytäisin, että vastaisitte hyvin konkreettisesti. Palveludirektiiviä ei ole sovellettu kaikissa äh, jäsenvaltioissa, vaikka tarkoituksena olisikin luoda uusia työpaikkoja. Samanaikaisesti on olemassa epäily sosiaalidumppauksesta, jos se pannaan täytäntöön. Mitä konkreettisia toimenpiteisiin aiotte ryhtyä, jotta mutta ilman tällaisia kielteisiä vaikutuksia äh, se pantaisiin täytäntöön. Miten aiotte äh, valvoa näitä valtioita tässä äh, täytäntöönpanossa. Sitten toinen kysymys liittyy PK-yrityksistä. Valitettavasti en nähnyt mitään uusia hankkeita. Jos teillä on jotain uusia hankkeita, niin voisitteko kertoa niistä meille? Kiitoksia. Dziękuję bardzo. Dla Kiitoksia. Tulevassa salkussani palvule, palveludirektiivi on yksi tärkeimmistä direktiiveistä, josta olen vastuussa. Ja voin vain toistaa sen, minkä jo aikaisemmin sanoin. Teen kaikkeni nähdäkseni, miksi sitä ei sovelleta, jotta ne direktiivit, josta on päätetty Euroopassa, vihdoinkin pannaan täytäntöön, jos Euroopan parlamentin jäsenet päättävät hyväksyä jotain säädöksiä, niin sitten ei voida hyväksyä sitä, että myöhemmin niitä ei panna täytäntöön. Tietenkin jotain esteitä voi olla, ongelmia, tarkastelemme niitä, mutta teemme kyllä kaikkemme, käytämme kaikki mahdolliset välineet, jotta direktiivit pantaisiin täytäntöön. Ja sitten toinen kysymys, voisitteko vielä muistuttaa minua? Onko teillä jotain uutta hanketta verrattuna niihin, joita on ehdotettu liittyen pk-yrityksiin? Minulla ei ole mitään S tässä hihassani. Mutta ehkä äh, palaamme siihen, mitä jo sanoin, meillä on hyvin paljon määrärahoja Euroopassa, mutta niitä aina käytetä oikein. From EPP. Carlos Coelho, EPPstä. Thank you, Mrs. Weber. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia Rova Bienkovska. Olette puhuneet terveydestä ja turvallisuudesta paljon täällä. Parlamentti on nyt yhtäläinen lainsäätäjä neuvoston kanssa ja tämä tarkoittaa sitä, että me autamme pelastamaan henkiä, kun esimerkiksi autoihin asennetaan automaattinen hätäpuhelujärjestelmä. Jotkut ihmiset sanomat, sama, sanomat samaan aikaan, että me emme tarvitse Eurooppaa tai tarvitsemme ainakin sitä paljon vähemmän, mutta toisaalta joissakin asioissa Eurooppa tuo mukanaan parempaa, parempaa sääntelyä, parempaa lainsäädäntöä. Onko e-call-järjestelmä prioriteetti teidän työssänne tulevalla kaudellanne? Ja katsotteko, että se tulisi säätää pakolliseksi muihinkin ajoneuvoluokkiin? voitteko sitoutua siihen, että kaikki tuleva lainsäädäntö kolmansiin osapuoliin liittyen varmistaa sen, että tietosuoja säilyy Euroopassa? Kiitos. E, Kiitos. Vastaus on kyllä. ECOL-järjestelmän täytäntöönpano on tärkeä asia. Nyt puhutaan henkilöautoista ja kaupallisista ajoneuvoista, mutta olen avoin sille, että muitakin ajoneuvoluokkia voitaisiin ottaa tähän mukaan, koska tämä järjestelmä tosiaan auttaa pelastamaan ihmishenkiä ja sitä tulisi sen vuoksi tukea. Teen parhaani, että pääsen tässä asiassa mahdollisimman pikaiseen hyvään lopputulokseen. Yksityisyyden suoja ja tietosuoja ovat tärkeitä asioita. Ja ne tulee ottaa totta kai huomioon. Pitää pyrkiä varmistamaan se, että e-call-järjestelmää ei väärinkäytetä henkilötietojen saamiseksi e-call-järjestelmään ei saa sisältyä se, että henkilöiden liikkeitä voidaan jollakin tavoin jäljittää. Mutta tämä on sellainen asia, jota me seuraamme kyllä erittäin huolellisesti. Seuraamme sitä, että järjestelmä voidaan asentaa autoihin mahdollisimman pian. Se on prioriteetti. Edustaa Geringer de Odenberg SNDstä ja juurivaliokunnasta. Kiitoksia Arvoisa komission jäsen, oikeusasian valiokunnan kysymyksenä, joka on yksityiskohtainen. Miten säännellään tavaramerkkejä? On ehdotettu 64 delegoitua säädöstä artiklan 290 mukaisesti Euroopan unionin tehdyssä sopimuksessa. Tämä on prioriteettikysymys neuvostolle ja parlamentille, ja kaikki poik- kaikkia poikkeuksia pitää soveltaa todellakin vain poikkeuksena. Tässä tietyssä, tällä tietyllä hetkellä Euroopan parlamentti on sopinut sitä taas ja siirretään komissiolle, kun taas neuvostolla on erilainen käsitys kyseisen direktiivin uudelleenlaatimisesta. Se totesi, että meidän pitäisi pitää kiinni artiklasta 291, jossa puhutaan komission täytäntöönpanovallasta. Mitä te olette mieltä, mitä kriteeriä pitäisi käyttää, kun esimerkiksi puhutaan tällaista delegoiduista säädöksistä, kun on kyse immateriaalioikeuksista, teollisuuden oikeuksista, esimerkiksi tavaramerkeistä. Kiitos. Bardzo dziękuję. E, po pierwsze... Kiitos. Ensinnä uskon, että tavaramerkkijärjestelmän käyttöön otto, siis kilpailukykyisten saatavilla olevien tavaramerkkien käyttö on asia, jota mielestäni erityisesti PK-yritykset tarvitsevat. Tämä on yksi prioriteetti, todellakin olisi varmistaa se, että tavaramerkkiuudistus toteutettaisiin mahdollisimman nopeasti. Minä tiedän, mistä te puhutte asia, johon viittasitte, on minulle tuttu. Minä tiedän, että Euroopan komissio valitsi delegoidut säädökset. Tässä pyrittiin takaamaan tiettyä joustoa, jotta voitaisiin muuttaa aspekteja tärkeitä aspekteja tässä. Tiedän, että dialogia asiasta käydään tällä hetkellä kuitenkin olen syvästi vakuuttunut siitä, että tässä tietyssä tapauksessa, joka on näin tärkeä kysymys, tavaramerkit pk-yrityksille, niin mielestäni tässä pitäisi pitää kiinni terveestä järjestä ja minä todellakin toivon, että todella nopeasti löydämme rakentavan ratkaisun. En voi täsmästi sanoa, mikä tämä ratkaisu olisi tässä vaiheessa, mutta voin luvata teille, että teen kaikkeni varmistaakseen tämä hoituu, koska se voidaan hoitaa kyllä nopeastikin. Tässä pitää vain löytää yhteinen pohja kahden osapuolen välillä, jotka tästä neuvottelevat. Mielestäni ei kannata mitenkään pitkittää työtä tässä asiassa enää kauempaa. Last three questions. Uh... Viimeiset kolme kysymystä. Edustaja Zivka, juurivaliokunnasta EPPstä. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Pysytäänpä tässä teollisen tekijänoikeuksien suojassa, joka on tärkeä, jos katsotaan yritysten toimintaa ja uutta teknologiaa Euroopassa. Yritysten, pk-yritysten arvo perustuu usein niiden potentiaaliin, joka liittyy niiden henkilöstöresursseihin. Useille yrityksille kyse on myös tavaramerkeistä ja maantieteellisestä merkinnöistä. Ne ovat erittäin tärkeitä yrityksille, joten tästä kumpuakin kysymykseen, niin mitä yksinkertaistamista on odotettavissa tulevaisuudessa liittyen teollisten ja tekijänoikeuksien suojaan pk-yrityksille? Kiitoksia. Kun on kyse teollisista tekijänoikeuksista, niin on useita aspekteja, jotka ovat eri tasoilla. Ensimmäinen on eurooppalainen patentti, joka leikkaisi kustannuksia 80 prosentilla verrattuna tämänhetkiseen järjestelmään. Mutta valitettavasti useat valtiot eivät ole hyväksyneet tai panneet täytäntöön äm, tätä ja samoin kuten palveludirektiivin suhteen minun tehtäväni on saada tämä mahdollisimman pian pantua täytäntöön. Sitten mitä tulee tavaramerkkiuudistukseen, se on asia, joka on vasta tullut esiin. Uskon, että olemme lähempänä ähm, päätöstä kuin aikaisemmin, mutta mutta koska tämä on niin tärkeä asia PK-yrityksille, niin tästä on päätettävä ensi kuukausina. Ja meidän on katsottava, eh, millaisia ratkaisuja löydämme tässä asiassa. Arvostan maantieteellisiä merkintöjä. Ne eivät ole pakollisia, mutta ne osoittavat, miltä alueelta joku tietty tuote tulee. Ja alueetkin varmasti arvostaisivat tällaista. Joten meidän olisi jatkettava työtä tämänkin asian parissa. Ja lopuksi liikesalaisuudet. Tämä on tärkeää PK, niille PK-yrityksille, joilla ei ole varaa patentteihin, ja kyllä tätäkin asiaa tulen viemään eteenpäin niin pian kuin mahdollista. Kiitoksia. Edustaja Glenis Wilmot eh, ympäristövaliokunnasta SNT-ryhmän puolesta. Kiitos. Minä olen lääkelaitteita ja kliinisiä testejä koskevan mietinnön esittelijä. Niillä on valtavia vaikutuksia potilaiden elämään. Valitettavasti herra Juncker on nyt sitä mieltä, että lääkinnälliset laitteet ja lääkkeet kuuluvat nyt yritysasioiden pääosaston alaisuuteen, ja se lähettää aivan väärän viestin koko Euroopalle. Lääkinnälliset laitteet ja lääkkeet eivät ole ainoastaan rahantekovälineitä, vaan niissä on ennen kaikkea kyse terveydestä. Kun minä neuvottelin kliinisistä kokeista, meille avoimuus oli kaikkein tärkein asia potilasturvallisuuden puolesta. Oletteko te sitoutuneita tällaiseen avoimuuteen? yritysasioiden pääosasto yritti vesittää näitä sääntöjä sen, minkä pystyi, ja lääkinnällisten laitteiden lainsäädännön puolesta PIP-rintaimplantti ja muiden skandaalien jälkimainingeissa meidän tulee asettaa potilasturvallisuus keskiöön. Oletteko samaa mieltä siitä, että te ette ehkä ole paras henkilö valvomaan lääkkeiden ja lääkkeitä koskevaa lainsäädäntöä? Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o pierwszą... Kiitos. Kysymyksen ensimmäiseen osaan voin vastata liittyen siis kliinisiin kokeisiin ja niiden avoimuuteen. Totta kai Euroopan komissio kannattaa kliinisten kokeiden läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, ja siinä mielessä tämä lääkinnällisten laitteiden aloite on todella tärkeä Euroopassa, mutta tässä täytyy tarkastella toistakin puolta, eli sitä, että turvallisuuden on oltava kunnollisella hyväksyttävällä tasolla. Ja sen takaa se, että tietoja ei päästä väärin käyttämään. Uusi kliinisiä kokeita koskeva lainsäädäntö on minusta hyvä kompromissi ja siinä on hyvä tasapaino näiden asioiden välillä. Siinä toisaalta pyritään takaamaan hyvät turvallisuusstandardit muun muassa tietosuojan kannalta ja tietojen luotettavuuden kannalta. Totta kai teemme tässä asiassa, tässä asiassa yhteistyötä jäsenvaltioiden ja lääkeviraston kanssa jotta varmistamme, että kaikissa tuotteissa on otettu nämä näkökohdat huomioon. Lääkinnällisistä laitteista sanoisin, että Euroopan komission komissio on analysoinut kaikkia tapauksia, muun muassa tätä rintaimplanttitapausta, ja nyt komissio päätti, että lääkinnällisten laitteiden kohdalla ei pitäisi soveltaa samoja sääntöjä kuin lääketuotteiden kohdalla, mutta esimerkiksi tuotantoa valvotaan todella tiukasti ja tähän kohdistuu komissiosta monia suosituksia, joilla puututaan muun muassa tuotantoprosessiin. Last question is to Rosa Estaras Ja Viimeinen kysymys on Rosa Estaras Ferragutille EPPstä liikennevaliokunnan. Kiitoksia. Kysyisin matkailusta. Te tiedätte, että Eurooppa on päämatkailukohde koko maailmassa ja tällä ala tuottaa kymmenenkin miljoonaa työpaikkaa tällä hetkellä, että voidaan säilyttää tämä johtoasema matkailussa on välttämätöntä nyt kun meillä on toimivaltuuksia Lissabonin sopimuksen jälkeen vastata erilaisiin haasteisiin, matkailun alla päähaasteena on laatu. Ja tästä hyväksyttiin mietintö. On mahdollista yhdenmukaistaa hotellien ja muiden laatua koko Euroopassa niin, että laatumerkintä olisi tällainen symboli, joka olisi yhdenmukainen kaikkialla Euroopassa. Toinen tärkeä kysymys on pääsy, tällainen mahdollinen matkailu kaikille myös vammaisille, haavoittuvaisille väestöryhmille, vanhemmille henkilöille. Tässäkin pitäisi yhdenmukaistaa kaikkea, mitkä liittyvät pääsyindikaattoreihin, helpopääsyisyyteen sitten vielä koulutuskysymys on tärkeä, samoin yhte, ö, jatkoyhteydet ja niin edelleen ja logistiikka. Me haluaisimme yhdenmukaista laatukriteerit ja indikaattorit. Kiitoksia. Bardzo dziękuję za to pytanie. Kiitos kysymyksestä. Ihan tahallani mainitsenkin matkailun yhtenä alueena, jota tulemme käsittelemään, mutta ihan kuten te sanoitte, Eurooppa on maailman suurin turistikohde. Puolet maailman turisteista matkailijoista tulee juuri tänne. Valtava sektori, se vaatii huomiotamme, mutta tämä ei tarkoita sitä, että asia pitäisi se hoitaa Euroopan tasolla, koska suurin osa asioista, jotka liittyy esimerkiksi hotellien laatukriteereihin, sehän hoidetaan valtion tasolla tai sitten tai kansallisella tai alueellisella tasolla. Kuitenkin voimme varmasti tehdä myös paljon. Esimerkiksi matkailuyrityksiä pitäisi, pitäisi kohdella ihan niin kuin muita kuin pk-yrityksiä, mitä tulee innovaatioon, koulutukseen, investointeihin, ammattitaidon parantamiseen, niin ne ovat mukana tässä PK-paketissa. Omasta puolestani voin sanoa, että tulen aloittamaan kuulemisen kaikkien osapuolten kanssa, jotta voitaisiin mahdollisesti laatia ohjelma tai strategiaa matkailulle Euroopassa. Samalla tietysti pitäen mielessä ja ymmärtäen sen seikan, että kaikki tai yrit, ymmär, muistan kaikki varastot, jotka alun perin tein. Siis suurin osa päätöksistä tehdään kansallisella ja alueellisella tasolla, emmekä halua tähän puuttua, mutta tämä on todellakin niin tärkeä sektori Euroopassa ja työllistää niin monia ihmisiä, että mahdollisesti jonkinlaista yhteistä toimintaa Euroopan tasolla jopa tällaista se, valikoivaa toimintaa voitaisiin harkita, koska me tulemme hyväksymään lainsäädäntöjä, jotka liittyy matkailuun, mutta ehkä haluaisimme ryhtyä johonkin jo tässä kuussa ministeritason kokouksessa Italian johdolla. Pidetään tällainen eurooppalaisen matkailun foorumi. Ehkä siellä tullaan tähän asiaan tarttumaan ensimmäistä kertaa. Kiitos. Nice to finish the... Kiitos oikein paljon. Olipa mukava päättää kysymykset tällaiseen matkailuun liittyvään kysymykseen, myönteiseen asiaan. Haluaisin kiittää kaikkien jäseniä heidän kysymyksistään. Meillä on hyvin paljon erilaisia kysymyksiä. Haluaisin kiittää komission jäsenehdokasta hänen vastauksistaan. Nyt pyydän, että että komission jäsenehdokas antaa meille viisi minuuttisen lyhyen yhteenvedon äh, niistä aiheista, jotka haluaisitte nostaa esiin äh, tämänpäiväistä kuulemisesta. Ja sen jälkeen ITREn puheenjohtaja Herra Busek äh, tekee johtopäätelmät ITREn näkökulmasta ja sitten minä kerron teille, mitä seuraavaksi tapahtuu. Kiitoksia. Komission jäsenehdokas viisi minuuttia. Honorable members. Hyvät jäsenet, kiitoksia näistä kaikista kysymyksistä ja tästä mielipiteiden vaihdosta. Toivottavasti tämä keskustelu on hyvä alku tulevalle yhteistyöllemme. Haluaisin tehdä teidän kanssanne tehokasta yhteistyötä ja käydä säännöllistä vuoropuhelua Korostan vielä, että olen erittäin sitoutunut tähän tehtävään. Olen täysin sitoutunut sisämarkkinoiden edelleen kehittämiseen ja seuraavien viiden vuoden aikana työskentelen väsymättä kaikkien esteiden poistamiseen, jotta ne saadaan poistettua yksi kerrallaan sisämarkkinoilta kaikkien hyödyksi. Kiitoksia vielä kerran Tiedän, että tämä parlamentti on merkittävässä roolissa ja että sillä on vahva mandaatti. Olen vastuussa toimistani teille ja sitoudun hyvin tiiviiseen yhteistyöhön kaikkien parlamentin poliittisten ryhmien kanssa. Näiden kysymysten jälkeen minulla on sellainen vaikutelma, että tämä salkku on yhtä tärkeä kaikille poliittisille ryhmille pienistä painotuseroista huolimatta, mutta tämä on sellainen salkku, joka antaa meille mahdollisuuden luoda kasvua, kehitystä ja työpaikkoja. Kiitos. Uh, thank you very much, Mr. Thank you very much that I survived. Kiitoksia, hengissä selvittiin. Thank you very much, Madam Commissioner. Kiitoksia oikein paljon, hyvä komission jäsenehdokas, kaikista vastauksistanne ja myöskin teidän loppupuheenvuorostanne. Kiitän teitä kaikkia, jotka istutte tällä salissa, kaikkia niitä, jotka seuraavat meitä netistä, tätä hyvin tärkeää julkista kuulemista. Tämän kuulemisen loppuun haluaisin kertoa teille asiaa. Minulla ei ole riittävästi rohkeutta kertoa sitä aluksi. Nimittäin tulen samalta Euroopan unionin alueelta kuin Rova Bienkoska. Ja se on hyvin teollistunut alue. alue. Ja meidän on täytynyt mennä läpi hyvin vaikean keiden uudelleenjärjestelyjen rakennemuutoksen tuolla alueella, joten tästä näkökulmasta hänellä on hyvin paljon kokemusta. Ja miten sitten huolehditaan ympäristöstä samanaikaisesti, kun se on meille erittäin tärkeä. Ja miten kaikki äh, tämä hoidetaan sellaisilla teollisuuden aloilla kuin, teollisu- äh, kuin terästeollisuus, kemian teollisuus, mm, konerakennus ja teillä on myös kokemusta Puolan hallituksesta ja varapääministerinä olemisesta. Ja toivon, että meillä on paljon mahdollisuuksia keskustella seuraavan viiden vuoden aikana, koska kaikki nämä aiheet, jotka mainitsitte, ovat erittäin tärkeitä Euroopan kansalaisille. Ja kiitoksia jälleen kerran kaikille viiden valiokunnan jäsenille, jotka ovat täällä salissa paikalla. Ja ITRE-valiokunnan puolesta haluaisin sanoa, että meillä on vielä yksi hyvä uutinen. Seuraava kuuleminen on maanantaina kello 14.30. Äh, Rova Bratusek. Ja koordinaattorin kokous sitten tietenkin tänään iltapäivällä, mutta toinen puheenjohtaja Vicky Ford tulee teille siitä kertomaan. Kiitoksia vielä kerran. Thank you very much. If you could just bear with... Kiitoksia oikein paljon, jos voitte vielä hetken jaksaa, hyvät naiset ja herrat. Eh, eh, kiitoksia Rova Bienkoska, olette selvinneet hengissä, mutta tähän tämä ei ole vielä loppunut. Istukaa vielä hetki, koska teidän pitää vielä selvitä arviointiprosessista. Me olemme kaikki poliitikkoja, me emme ole kaikki samaa mieltä. Jos olisimme samaa mieltä, niin elämä olisi kovin erilaista, mutta nyt meidän on kokoonnuttava ja katsottava, äh, onko enemmistö sitä mieltä, että saatte myönteisen arvion. Joten haluaisin nyt muistuttaa poliittisia ryhmiä siitä, että jos eh, he eivät lähetä eh, koordinaattoria, edustajaa seuraavaan eh, kokoukseen, niin silloin heidän äänensä eivät laske tässä arvioinnissa. Tämä on erittäin tärkeää siis tässä arviointiprosessissa, että koordinaattorit ovat paikalla sisämarkkinavaliokunnan koordinaattorit tapaavat sitten nyt täällä salissa ja ITRE-valiokunnan koordinaattorit tapaavat kello 18.19 välillä salissa 5G3 ja kello seitsemältä tänä iltana sekä ITREn että IMKon koordinaattorit tapaavat salissa 5G3. Ja tietenkin assosioittujen valiokuntien edustajat tulevat sinne sitten Äh, no niin, nyt meillä on sitten keskustelu demokraattisesti valittujen kollegojen kesken. Kiitoksia.